the members that we are now... No niin, muistuttaisin, että tällä hetkellä puhutaan digitaalisen Euroopan ohjelmasta vuosina 2021-2027. Ja muistuttaisin, että mietintöluonnosta käsiteltiin syyskuun kolmas päivä. Ja 287 tarkistusta on tullut. Olemme varanneet tälle aiheelle 40 minuuttia ja pyytäisin, että esittelijä Mlinar käyttää ensimmäisen puheenvuoron korkeintaan 5 minuuttia. Ja koitakaa pitää puheenjohtajasta kiinni, koska meillä on hyvin tiukka aikataulu tänään. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon. Lupaan, että kunnioitan tätä viiden minuutin puheaikaa ja 40 minuuttia koko keskustelulle riittää aivan varmasti. Itse aiheesta voin ihan puhtaalla omalla tunnolla ja suurella tyydytyksellä todeta, että digitaalinen Eurooppa-ohjelma on luonut erittäin myönteistä keskustelua ilmapiiriä ja varjostelijoiden kanssa on käyty oikein hyvää keskustelua ja tulemme tekemään kompromissitarkistuksia, jotka perustuvat mahdollisimman laajaan konsensukseen. 26.9. pidimme varjoesittelijöiden kokouksen, jossa määriteltiin mandaatti tuleville kokouksille, joista ensimmäinen on huomenna ja toinen ensi viikolla. Avainasia ehdotuksessa ei ole asetettu kyseenalaiseksi ei itse mietintöön luonnostekstissä eikä myöskään tarkistuksissa, joita poliittisilta ryhmiltä on tullut. Ja tämä avainasia on digitaalinen Eurooppa-ohjelman kokonaistalousarvio. 9,2 miljardia euroa, joita komissio ehdottaa, tulisi tulevissa neuvotteluissa pitää vähimmäissummana, joka voidaan hyväksyä ohjelmien äh, menestyksekkään täytäntöönpanon varmistamiseksi. Sitten kun ajatellaan äh, ohjelman äh, laajempaa tavoitetta, sen soveltamisalaa ja osallistujien kelpoisuutta osallistua, niin tullaan puhumaan näistä yhteisistä kyberturvallisuus- ja keinoälykysymyksistä ja tulemme pyrkimään löytämään todella mahdollisimman tasapainoisen lähestymistavan yksinkertaistaminen ja joustavuus äh, ovat avainkäsitteitä. On varmistettava se, että ohjelman rahoittamat hankkeet eivät millään tavalla vaarana EUn turvallisuusautonomiaa ja erityisesti juuri tekoälyn osalta Erityisesti on keskitytty digitaalisiin ja innovaatiohubeihin Euroopassa. Ja huolenaiheemme tässä on se, että haluamme mahdollisimman selkeän kokonaiskuvan voidaksemme optimoida tämän hubien verkoston. Tässä keskitytään eri ulottuvuuksiin, tietenkin kun kehitellään näitä eri malleja ja sitten synergiaa tämän ohjelman ja muiden rahoituslähteiden välillä. Sitten olemassa oleva infrastruktuuri ja kokemukset analogiselta alalla, kuten Horisontti 2020 ohjelman alaisuudessa perustettu ICT-hubi ja kun ajatellaan sitten näitä digitaalisia innovaatiohubeja, niin ne ovat tietenkin mukana tässä ohjelmassa, mutta myös muissa. Ja on varmistettava, että tämän ohjelman tavoite ja että sen, sen resurssit eivät mitenkään vesity, ettei käy niin, että Euroopan unionilta karkaa ikään kuin tämä hetki ja tilaisuus käsistään. Muistuttaisin myös äh, tällä hetkellä käytävästä keskustelusta äh, lausunnon valmistelevissa valiokunnissa oikein hyvää yhteistyötä tähän mennessä on tehty muiden valiokuntien kanssa ja myös aikataulu tulee pitämään. Kiitos. No niin, hienoa. Te olette hyvä esimerkki ihan luonnollisesta älystä. Se, seuraavaksi edustaja Del Castillo. Olkaa hyvä long time, so, We didn't see you so before. sorry, but <laughs> Emme nähneet teitä. Uh, you know, in, con, in constant, uh, uh, let's say, working together, so it's not a problem for the uh, great. rapporteur, so, which I know. Two minutes. Uh, yeah. No niin, teillä on kaksi minuuttia. Well, not to say how important is the file, because it has been probably already said. And... Niin ei nyt puhu siitä, kuinka tärkeä tämä aihe on. Kuten esittelijä totesi, haluaisin tukea komission lähestymistapaa. Ehkä halutaan lisätä näitä aiheita ja näinhän jotkut kollegat haluaisivat tehdä tämän tekoälyn lisäksi. Niin mielestäni meidän tulee olla varovaisia eikä laatia mitään toivelistaa. Meidän täytyy käyttää varat niin, että ne ovat todella vaikuttavat tilanteeseen. Pari asiaa, joista olen tehnyt tarkistuksiakin. Ensinnäkin Euroopan kapasiteettien rakentaminen kolmansissa maissa. Ja sitten provosointi ja keskustelun käynnistäminen. No, meidän täytyy olla varovaisia ja täytyy varmistaa, että meillä on tasapainoinen lähestymistapa kolmansien maiden mukana oloa täytyy tarkastella tapauskohtaisesti, muistan asetuksen tavoitteet. Sitten tekoälykysymys. Olen samaa mieltä lähestymistavasta, mutta sitä pitää hiukan hioa pidemmälle. Meillähän on hyvin erityislaatuisia tapauksia. yhteistyöesittelijän kanssa ja muiden varjoesittelijöiden kanssa on sujunut erittäin hyvin. Tiettyjä asioita pitää vielä hiukan viilata, mutta olemme ihan hyvään suuntaan menossa. Ja uskon, että esittelijän johdolla saamme aikaan erinomaisen tuloksen. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Zorinio. Obrigado, Sr. Presidente. Transição digital. E Kiitoksia, puheenjohtaja. Digitaaliteknologian väliset yhteydet alueiden ja yhteisön välillä ovat tärkeitä. Ja nyt kun keskustelemme digitaalisesta Euroopassa, sen täytyy heijastella meidän yhteisiä arvojamme Euroopan unionissa – ja sen täytyy asettaa meidät uuden digitaalisen maailman kärkeen. Meillä on tietysti erilaisia prioriteetteja, mutta kaikki on hieman epämääräistä sen suhteen, millä näihin tavoitteisiin päästään. Kun kysymys on esimerkiksi organisaatiosta ja budjettitakeista. Ja tästä syystä Euroopan parlamentin työ, työhön kohdistuu paljon aikapaineita. Perusmietintö on erinomainen tässä suhteessa ja onnittelenkin esittelijää tehdystä työstä. Ja näin moni on ollut myös mukana tekemässä tästä vakaata edistyksen välinettä. Monia tärkeitä kohtia on otettu esille. Ensinnäkin se, millä tavalla voidaan tehdä yhteistyötä ja voidaan luoda tehokkaat palvelut digitaalisessa maailmassa menettämättä kuitenkaan valvontaa sisällön suhteen. Meidän täytyy katsoa verkkoturvallisuutta ja keino tekoälyä luonnollisestikin. Ja eh, sitten erilaiset rahoitusohjelmat, niiden suhteen täytyy pyrkiä estämään päällekkäisyyttä tai epäonnistumisia. Ja lopuksi täytyy katsoa myös tätä itse eettistä sisältöä, siksi tämä ohjelma on erittäin tärkeässä asemassa, kun pyritään määrittelemään digitaalisen muutoksen eettinen sisältö niin, että Euroopan arvoja puolustetaan kaikissa prosessivaiheissa mukaan lukien turvallisuus, universaalius ja tiedonsaanti. 300 tarkistusta on esitetty. Sen avulla, niiden avulla pääsemme varmasti tasapainoon ja saamme ottaa esille nämä avainkysymykset. Kolmasen maiden kanssa tehtävä yhteistyö ja sen varmistaminen, oikeat kriteerit ja tapa varmistaa turvallisuus. Samalla myös saadaan kaikki EU-maat samalle tasolle. Ashley Fox. Kiitos sitten ECR-ryhmästä Ashley Fox. Sehän on parlamentin kolmanneksi suurin poliittinen ryhmä. Kiitos puheenjohtaja. Niin tällä hetkellä kolmanneksi suurin ja puhutaan välistä. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijäämme tästä ehdotuksesta, joka on oikein hyvä. Se voi auttaa liike-elämää, julkishallintoa ja kansalaisia eh, digitaalielämään ja maailman sopeutumisessa. Uusi eh, talous tarjoaa monia mahdollisuuksia ja näihin täytyy tarttua ja näin voidaan auttaa yrityksiä myös luottamaan nämä eh, kyberturvallisuuteen ja voidaan lisätä vientiä, eh, parantaa eh, ja tehdä julkisesta hallinnosta tilivelvollisempaa, parantaa sen laatua, josta kansalaiset pääsevät näin nauttimaan. Digitaaliset innovaatiohubit ja tässä myös tekoäly perustuen avoimeen dataan, kunnioittain tietosuojalainsäädäntöä ja yhteys muihin ohjelmiin ovat myös hyvin tervetulleita. Kuitenkin esimerkiksi valintakriteerit tullaan vasta myöhemmin määrittelemään – ja samoin kyberturvallisuustavoitteen täytäntöönpano tulee riippumaan komission ehdotuksesta, jota ei vielä ole saatu. Eli tässä on vielä avoimia kysymyksiä. Esittelijä ehdottaa suoraa komission hallintoa, eh, digitaalisia eh, kykyjä tukevalle toiminnalle. Ja ehdotus on mielestämme varsin teollinen eikä niinkään strateginen. On vaikea nähdä, miten kolmannet maat voivat jotenkin estää Euroopan unionin digitaalista autonomiaa. Tässä on kyse pikemminkin protektionismista. Kun puhutaan tästä euro HPCstä, eli huippunopeasta tietokoneesta, niin mitä tapahtuisi, jos kolmannet maat voivat liittyä siihen, mutta eivät digitaaliseen Eurooppaan? Olemme hyvin tyytyväisiä ehdotukseen ja kiitämme esittelijää hänen ponnisteluistaan. Kiitos. And now, uh... Kiitos. Aldesta ei vissiin ole ketään täällä. Eli sitten seuraavaksi Bytikofer vihreistä. Which are, as you well... Ja kuten tiedätte, puheenjohtaja, mehän olimme viidenneksi suurin poliittinen ryhmä täällä. Ja hyvin ylpeitä siitä. Ja kyllä me parannamme tilannetta sitten vaalien jälkeen. Eli kiitokset esittelijöille ja varjoesittelijöille hedelmällisestä yhteistyöstä. Otan esiin pari pienempää asiaa, joita vielä käsitellään ja joista vielä neuvotellaan. Tekoälyn eettinen ulottuvuus pitää myöskin pitää mielessä ja ehkä tästä voitaisiin lisätä pieni kappale tekstiin. Ja toiseksi digitaalinen kuilu on yhä suurempi, ei ainoastaan tiettyjen yhteiskunnan kuntien välillä, vaan eri alueidenkin välillä Euroopassa. Ja mielestäni meidän pitäisi puuttua tähän toiseen digitaaliseen kuiluun niin ikään. Ja tavoitteena tietysti olisi poistaa ne. Ja digitaalinen innovointi on tässä asiassa keskeinen. Ja uskon, että voisimme saada aikaan edistystä, jos varmistamme sen, että digitaaliset innovaatiohubit ja keskukset. Ne tulee rakentaa samojen standardien pohjalta. Eli ne tukevat sitten teollisuutta eri mailla ja eri, eri maissa ja eri alueilla samalla tavalla. Olen hiukan epäileväinen sen suhteen, miten komissio yrittää eristää digitaalinen Eurooppa-ohjelman – parlamentin vaikutukselta. Tässä pitäisi olla enemmän kumppanuutta ja yhteistyötä parlamentin kanssa. Tämä liittyy työohjelmaan, mutta myöskin muihin kysymyksiin. Ja sitten, kuka saisi lähteä mukaan tähän hankkeeseen? Niin, edustaja Fox, mielestäni tämä on strateginen kysymys. Ja jos ajatellaan vähän taaksepäin, ihan viikkokin on kuullut siitä, kun Bloomberg julkisti artikkelin verkkoturvallisuudesta, kun kyse on Kiinasta tuoduista laitteistoista. Ja kun ajatellaan teknologian kehitystä, niin joku jossain, missä hyvänsä, voi hyödyntää edistynyttä teknologiaa ja valvomaan teknologisia laitteita etäisesti pilvipalveluiden kautta tai jotain muuta kautta. Verkkoturvallisuus on mielestäni aivan keskeisen tärkeää, johon pitää investoida mahdollisimman paljon – Avautuminen on hyvä asia, mutta sillä ehdolla, että avautuminen ei johda siihen, että verkkoturvallisuus heikkenee. Ja uskon, että tähän on löydetty oikeanlaista kielenkäyttöä. Kiitos. Kiitoksia, että ylititte puheenjohtajan noin 63 prosentilla. Uh, which they graciously don't. Niin ajattelin, että Alde antoi puheenjohtajansa sitten meille. No, te nyt olette vasta viidenneksi suurin ryhmä, niin antaa nyt sitten mennä. No kuesta ei ole ketään. This time too. Niin voi minä kuenkin ajan ottaa. Okay, for EFDD, Mr. Tam- ja sitten EFDDstä Tamburano. E invece il mio un gruppo piccolino. No minä taas tulen ihan pienestä ryhmästä. Olemme tyytyväisiä tähän esittelijän työhön. Haluaisin kiittää häntä henkilökohtaisesti yhteistyöstä. Digitaalinen Eurooppa on väline, joka herättää intohimoja, mutta siellä on myöskin huolestuttavia kohtia. Ja me olemme tehneet useita tarkistuksia, joilla puutumme näihin kohtiin. Tietysti tuemme tätä digitaalisen Euroopan ohjelmaa kansalaisille ja yrityksille pitää tarjota palveluita. Ja tietysti haluamme enemmän avoimuutta, kuin valita näitä innovointikeskuksia. Meidän pitää enemmän ottaa mukaan myöskin maantieteellinen tasapaino. Ja sitten julkishallinto, byrokratian vähentäminen. Tällä tavalla voidaan parantaa julkisia palveluita, mutta toisaalta olemme erittäin huolestuneita verkkoturvallisuudesta. Ja sitten näiden kapasiteettien rahoittaminen – liittyy meidän tietoihimme ja järjestelmiimme. Ja tämä koskee meidän tulevaisuuttamme kaikilla tasoilla. Meidän pitää Euroopassa saada investointeja eurooppalaisten kapasiteettien rakentamiseen. Eurooppahan on näissä asioissa aika pahasti jäljessä. Eli meidän täytyy lisätä julkista rahoitusta, mitä tulee koulutukseen ja digitaaliseen koulutukseen sekä perustasolla että edistyneemmille. Meidän täytyy valmistaa yhteiskuntaa muutoksiin – ja elinikäinen oppiminen on tärkeää. Ja sitten tähän liittyy muitakin huolenaiheita. Eli digitaalinen riippuvuus. Se koskee hyvin paljon nuoria, mutta myöskin muita, eli lapsiamme, lapsenlapsiamme. Eli meidän täytyy varmistaa, että tähän asiaan kiinnitään huomiota. Ja sitten muutamassa tarkistuksessa katsotaan, millaisia psykologisia ja sosiologisia vaikutuksia tekoälyllä on käyttäjiin. Meillähän on myöskin kybertodellisuus on hyvin vahvasti läsnä elämässämme. Ja sitten teknologinen etiikka. Meidän pitää tekstiin lisätä myöskin tämä kysymys, joka meille on aivan keskeisen tärkeä. Kiitos. Thank you. Thank you very much. Kiitoksia. Ja sitten Griffin vielä yksi minuutti. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Aina yhtä mukava nähdä teidät siellä puheenjohtajan paikalla. Me olemme tietysti toiseksi suurin ryhmä. Jatkan siitä, mitä Ashley sanoi, että korostetaan EUn ja kolmansen osapuolten välistä suhdetta, kun viedään tätä asiaa eteenpäin. Ja kuten esimerkiksi Horisontti Eurooppaa, siinä täytyy sisällyttää kaikki. Haluaisin kiittää Angelikaa erittäin perinpohjaista työstä. Mutta kuten todettiin, me emme voi katsoa pelkästään puhdasta energiaa ja digitaalisuutta erillisinä asioina, vaan meidän täytyy yhdistää, jos haluamme päästä tavoitteisiin, meidän täytyy varmistautua se, että ketään ei jätetä jälkeen joko maantieteellisellä alueella iän tai maaseudulla asumisen vuoksi. Se, mitä tässä puhuttiin myös oikeudenmukaisesta siirtymisestä, meidän täytyy mm, uudelleen kouluttaa työntekijämme joko opposipumuksen tai muuten, jotta nämä voivat hyödyntää kaikkein parhaiten tämän digitaalisen talouden. Digitaalinen talous ja puhdas energia kaikille kansalaisille, ne ovat yksi osa samaa asiaa. Kysymys on internetistä ihmisille, ei esineiden internetistä. Kiitoksia. Thank you very much, Mrs. Kiitoksia. Onko... Ja, sitten komission puolelta Badike, vai onko se Badike? Yes, thank you very much. I'd like to... Kiitos. Haluan kiittää komission nimissä esittelijä ja varjoesittelijöitä erittäin myönteisistä rohkaisevista sanoista, jotka tässä keskustelussa juuri kuulimme. Olemme samalla linjalla kanssanne siitä, että eh, digitaalisen kuilun eh, umpeen kurominen on hyvin tärkeä asia ja uskomme, että digitaalisten innovaatiohuvien kautta juuri tähän eh, voidaan päästä. Mitä tulee digitaaliseen riippuvuuteen, niin sitä ei ehkä tässä ole katettu tässä ohjelmassa, mutta mutta tämän asia katetaan kyllä muualla. Mutta kaiken kaikkiaan niin kiitos oikein paljon näistä kommenteista. Kiitos. And now final com- ja lopuksi sitten vielä esittelijä Lina, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia kaikille mm, kommenteistanne, puheenvuoroistanne. Ne ovat hyvin pitkälti jo niillä linjoilla, joita kuulimme myös varjoesittelijöiden kokouksessa. Pyrimme löytämään sellaisen ratkaisun, joka mahdollistaa EFTA maiden osallistumisen Euroopan talousalueen toimintaan tämän ohjelman osalta ja muiden ohjelmien, kuten esimerkiksi verkkojen Eurooppa. Ja olemme myös pohtimassa ohjelman avaamista kolmansille maille. Mitä tulee sitten tekoälyyn, Odotamme, että komissio vielä kehittelee lainsäädäntöpuitteistoa ja eettistä ohjeistusta, joka ei kuitenkaan estä innovaatioita. Tästä täytyy löytää tasapainoa. Sitten digitaalisesta kuilusta. Mm, me uskomme tämän ohjelman tuomaan lisäarvoon ja täytyy vahvistaa Euroopan unionin kapasiteettia kaiken kaikkiaan niin että paitsi edistyneemmät maat hyötyvät myös muut ja saavat myös näitä digitaalisia ubeja. Ja katsomme, että tämä täytyy toimia verkostona, joka voi sitten vahvistaa myös alueellisella tasolla pyrkimyksiä. Ja juuri se, mitä kollega Griffin sanoi, on aivan totta. Sitten eh, digilukutaito, no se ei itse asiassa ole osa tätä ohjelmaa, enkä oikeastaan näe, että se voitaisiin kattaa tällä ohjelmalla, koska rahoitusta ei kerran ole kylliksi. Tässä puhutaan 9,2 miljardista eurosta, jos talousarvio säilyy ehdotetun mukaisena, eikä siihen voi kyllä laittaa liikaa tavoitteita, koska eh, muuten tässä ei päästä puusta pitkään. Kiitos. Eh, Kiitoksia. Sitten vielä henkilökohtainen kommentti. Itse olen koko elämäni ollut informaatioteknologian alalla ja olen vaikuttunut kaikista näistä puheenvuoroista. Olen nähnyt isoja tietokoneita ja henkilökohtaisia tietokoneita, ja nyt on sitten internet. Ja toivottavasti saamme aikaan jotain hyvin hyödyllistä tässä. Ja nyt sitten voisin kertoa, että Itressä äänestys on 21. päivä marraskuuta ja sitten julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttö, uudelleenlaadittu. Ja tämänhetkinen ehdotus on siis uudelleenlaatiminen Ja erityissäännöt ovat voimassa, kun laaditaan tarkistuksia, eli sääntö 104. Työjärjestyksen mukaisesti tarkistuksia voidaan jättää vain, jos ne liittyvät niihin osiin ehdotusta, joissa on tapahtunut muutoksia. Tarkistukset muuttumattomiin osiin poikkeuksellisesti ja ainoastaan tapauskohtaisen arvioinnin jälkeen voidaan ottaa käsiteltäväksi, jos puheenjohtaja katsoo, että se on tarpeen, jotta voidaan käsitellä asioita, jotka liittyvät tekstin sisäiseen logiikkaan, tai siksi, että tarkistukset nimenomaisesti liittyvät toisiin tarkistuksiin, jotka on hyväksytty ja tällaiset perustelut täytyy toimittaa kirjallisesti. Ja nyt pyytäisin, että esittelijä Silikiotis esittelee tämän tekstin. Eh, Kiitoksia. Näin alkuun haluaisin kiittää varjoesittelijöitä kuten myöskin muita avustajia kaikesta siitä hedelmästä työstä, joka on saatu tehdä tähän mennessä. Ehkäpä voimme kuulla myös eri näkemyksiä tietystä kohdin, mutta olen vakuuttunut siitä, että saamme aikaiseksi erinomaisen yhteistyön. Euroopan komission ehdotus muodostaa hyvän keskustelupohjan, kun tarkastellaan tätä direktiiviä. Aivan kuten ihan oikein totesitte, mehän tässä puhumme pelkästään säännöksistä, joita ollaan laatimassa uudelleen. Eli haluaisin todeta, Euroopan parlamentti suoraan valittuna elimenä, sen täytyy vastata niihin vaatimuksiin, joita kansalaiset esittävät. Tiedonsaanti on yksi perusoikeuksista ja haluamme olla var- varmoja siitä, että avoimesta datasta saadaan hyötyä ihmisille, kansalaisille ja yhteiskunnalle, eikä se palvele pelkästään kaikkein rikkaimpia. Meidän mielestämme meidän täytyy huolehtia siitä, että nämä tiedot välitetään ilmaiseksi Jos kustannuksia syntyy, niin nuo kustannukset, niiden pitää olla aivan marginaalisia, jotta kaikilla on varaa tähän tietoon. Tämän lisäksi on tärkeää, että komission ehdotuksessa mainitaan sen vaikutus, joka tällä direktiivillä voisi olla työelämään. Jos haluamme saada aikaiseksi hyviä tuloksia, on tärkeää, että kaikki julkisen sektorin yksiköt, varsinkin paikallisyhteisöt, jotka ovat joutuneet kovasti kärsimään säästötoimenpiteistä ja talouskriisistä, että kaikki nämä yksiköt saavat käsissä kaikenlaista tietoa ja sen ilmaiseksi. Me olemme sitä mieltä, että Euroopan parlamentillakin tulee olla tärkeä rooli, kun kysymys on näistä arvokkaista tiedoista. Ja tästä syystä ehdotamme, että delegoidut säädökset säilytetään. Näin ollen meidän tulee säilyttää delegoidut säännökset eikä saada siirtyä muunlaisiin säädöksiin. Tämän lisäksi meidän tulee luoda luettelo jota äh, sitten on tällainen perusluettelo ja joka muodostaa pohjan keskustelulle, jota käydään Euroopan komission kanssa. Ennen kuin päätän, haluaisin mainita tärkeän kysymyksen mielestäni. Julkinen toimiala ja julkiset elimet, jos ne täytyy sisällyttää tähän, tai ne täytyisi sisällyttää tähän anteeksi, niitä ei tarvitsisi sisällyttää tähän toimialaan, sillä jos ne sisällytettäisiin, niin silloin kilpailuehdot vääristyisivät. Ennen kaikkea meidän täytyy huolehtia siitä, että niitä yrityksiä ei ole mukaan, jotka ovat mukana samalla toimialalla kuin julkiset yritykset. Ja tämä siitä syystä, että on selvää, että kyse on tiedoista, jotka on julkisen puolen luomia, emmekä saa hyväksyä sitä, että yksityisyritykset voivat näin hyödyntää näitä tietoja edullisesti. Kyseessä ovat siis sellaiset tiedot, jotka on rahoitettu julkisin varoin. Hyvin usein yksityisyritykset eivät ole suinkaan mitään pieniä pk-yrityksiä, vaan aivan usein kyse on siitä, että näitä tietoja käytetään – siihen, että kansalaisille tarjottavien palveluiden hinta nousee, koska niitä palveluita tarjoavat nämä yksityiset yritykset. Tämän ehdotuksen puitteissa siis ehdotamme, että julkisia yrityksiä ei siihen sisällyttä. Mutta jos komissio vaatii sitä, että näin tehtäisiin, minä olen sitä mieltä, että meidän tulisi mainita myös ne yksityisyritykset, jotka tarjoavat samoja palveluita kuin julkiset yksiköt. Eli jos yritykset toimivat samalla toimialalla – Meidän täytyy huolehtia siitä, että onpa kysymys yksityisestä tai julkisesta puolesta, että kilpailu ei vääristy ja toimintaedellytykset ovat samat. EPP. Kiitos ja sitten kansanpuolueesta Boni. Kaksi minuuttia. Thank you very much and first of... Kiitos. Aivan ensin haluan kiittää esittelijää erittäin kattavasta mietinnöstä ja odotan yhteistyötämme innokkaasti voimakkaasti. Kun puhutaan tästä äh, henkilötietojen äh, käytöstä, ylipäätään äh, tietotaloudesta, niin julkisen sektorin toimijoilla täytyy olla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, siis reaaliajassa, mahdollisimman paljon dataa käytössään. Ja kun puhutaan sitten tämän tiedon anonysoimista tai siis henkilötietojen anonymisoinnista, niin tietenkin tämä, tästä on huolehdittava niin, että tietosuoja toteutuu täysin. Kun puhutaan eh, julkisista yrityksistä, niin eh, on eh, luonnollisesti yleinen etu, joka julkisella sektorilla aina on otettava huomioon ja tästähän tietenkin julkinen eh, sektori vastaa myös valvonnan osalta. Ja on hyvin tärkeää, että meillä on hyvä pohja tulevalle eh, politiikalle eh, tietojen käytön suhteen. Ja niin kuin esittelijä tässä totesi, kilpailuperiaatteita täytyy kunnioittaa noudattaa samat menettelytavat, koskekoon niin yksityisiä kuin julkisiakin yrityksiä, minkään näköistä erityiskohtelua ei voi millekään osapuolelle antaa. Kun puhutaan sitten arvokkaasta datasta, tiedosta, niin sehän on tämä uudelleen laadinnan keskiössä ja täytyy tehdään luettelointi määrittelyihin perustuen niin, että saadaan aikaan harmonisointia eri jäsenvaltioiden välillä, vaikkapa liikennealan dataa liikkuvuuteen liittyen tarvitaan ja samoin sitten ympäristöalan dataa. Nämähän ovat näitä ihan avainaloja kun puhutaan myös tästä äh, hyvin arvokkaasta tiedosta, sitähän on ilmaisestikin saatavilla ja sitä voidaan äh, ladata näin ollen ilmaiseksi. Ja tietenkin tarvitaan äh, myös täytäntöönpano- ja delegoituja säädöksiä. Tulemme tästä keskustelemaan. Uudet määräykset, jotka takaavat sen, että jäsenvaltioiden täytyy antaa tietoa saataville, niin samalla sitten täytyy huolehtia siitä, että tietojärjestelmät ovat keskenään yhteen sopivia. Ja vielä lopuksi, mitä tulee tähän julkisen sektorin alussa olevien tietojen uudelleenkäyttöön, kun ajatellaan avainpalveluja, niin tietenkin on myös sellaisia aloja, joiden tietoja on käsiteltävä hyvin luottamuksellisesti ja salassa pitäen. Eli mahdollisesti tarvitaan tiettyjä lisäehtoja tietyillä aloilla, joten tällainenkin väline on otettava harkintaan. Kiitoksia. For... Kiitoksia. Ja sitten SND-ryhmästä Zorin uudestaan. Eh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Halusin vain sanoa, että meillä on nyt edessämme tärkeä teksti ja se sopii hyvin yhteen siihen keskusteluun, jota on käyty aiemmin. Tämä dataan liittyvä kysymys on äärimmäisen tärkeä. Sen täytyy sopia yhteen turvallisuuden ja kansalaisten suojelun kanssa. Ja sitten meillä on julkisten ja yksityisten yritysten välinen suhde. Se pitäisi määritellä kunnollaan. Ei pelkästään siltä pohjalta, että molemmat ovat vastuussa yksityisyyden suojasta ja tietojen turvaamisesta, vaan myös sen, millä tavalla pääsytietoihin taataan ja millä tavalla näitä tietoja hallinnoidaan. Eli tapa tarjota julkisia palveluita niiden tietojen pohjalta, jota on saatu, ja tämä vapaalta ja neutraalilta pohjalta yhteiskunnallisesti ja maantieteellisesti ja taloudellisesti katsoen. Nämä ovat tärkeitä osia tässä ehdotuksessa ja nyt meillä on myös mahdollisuus tarkastella uudelleen eurooppalaista julkisen palvelun verkostoa. 5G apuna käyttäen ja muita ohjelmia, joita nyt on tulossa. Kiitos. And, uh... Kiitoksia. Ja sitten ECRstä. No ikävä kyllä ei ole ketään edustajaa. Eli sitten Aldista Pedersen, olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ihan lyhykäisesti toistelen oikeastaan vain sitä, mitä edelliset puhujat jo sanoivat. Ensinnäkin kiitokset esittelijä Silki Otikselle hyvästä yhteistyöstä ja hyvästä mietintöluonnoksesta. Tietysti tämä on tärkeä ehdotus, jotta edelleen voidaan vahvistaa tietotaloutta Euroopassa. On hyviä perusteita harmonisoida näitä sääntöjä, jotta pystymme etenemään digitaalisella aikakaudella. Ja tietojen saatavuus reaaliajassa on aivan keskeistä Meidän täytyy ymmärtää riskit, jotka liittyvät tiettyihin järjestelyihin julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Siihen pitää kiinnittää tulevaisuudessa huomiota. Ja tästä syystä meidän pitää tarkastella tätä lainsäädäntöä. No, esittelijä on ottanut mukaan uusia elementtejä mietitulonnokseen ja Aldelle olisi parempi pitää julkiset yritykset mukana direktiivin soveltamisalassa, kuten komissio on jo ehdottanut. Ja me olemme valmiita jatkamaan keskustelua siitä, että otetaan mukaan korkea, korkean lisäarvon tietoaineistot. Eli odottelemme yhteistyön jatkumista tämän tärkeän mietinnön osalta. Kiitos. Thank you, Mr. Peterson. Kiitoksia. Ja sitten vihreistä Reda. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin haluan kiittää minäkin esittelijää tästä mietintöluonnoksesta. Äärimmäisen tärkeä asia meille. Katsomme, että komissio on todella ottanut aimo-harppauksen eteenpäin esittelemällä tämän konseptin tästä arvokkaan tiedon avaamisesta kaikille ja että miksi Tämä on äh, yleisen edun mukaista. Esimerkiksi Saksassa äh, kartta dataa ähm, tarjotaan vain yrityksille, joilla on varaa siihen, kuten Google, ja se käyttää sitten Google Mapsin äh, parantamiseksi tätä karttaa, dataa, mutta pienemmät toimijat eivät sitä dataa saa käyttöönsä, koska heillä ei tähän ole kerta kaikkiaan varaa. Ja näin ollen komissio onkin nyt sitten katsonut, että nämä kustannukset ovat liian korkeat ja näin ollen meidän täytyy avata myös tämä data kaikille toimijoille entistä enemmän. Ja kun ajatellaan tätä komissioehdotusta, komissio haluaa täysin itse delegoitujen säädösten pohjalta määritellä, mikä data kuuluu tähän luokkaan. Me, me olemme sitä mieltä, että komissiota saa tässä kyllä liikaa liikkumavaraa, emmekä katso, että komissio yksin voi tätä dataa määritellä ja sitä paitsi tulevaisuudessa voi tapahtua hyvinkin paljon. Delegoitussäädös antaisi enemmän kuin täytäntöönpanosäädös parlamentille tässä tapauksessa toimintamahdollisuuksia, joten olemme sen kannalla. Haluamme kiittää esittelijää, mutta kaksi ongelmaa nostaisimme esiin kun ajatellaan julkisyhtiöitä, katsomme, että ne tulisi sisällyttää tähän ehdotukseen, koska niillähän nyt on kaikkein mielenkiintoisinta dataa käytössään, esimerkiksi eh, kuljetuksen eh, hyödykkeiden alalla. Eli tämä on sellaista dataa, jolla yhteiskunnalle laajalti on hyvin paljon arvoa ja meidän tulisi se sisällyttää tähän avoimen datan paket, niin tietenkin täytyy katsoa, että kilpailu ei pääse vääristymään, mutta mielestämme tästä on kyllä jo huolehdittukin komission ehdotuksessa. Samoin sitten äh, yksityiset äh, yritykset, jotka tarjoavat äh, yleisesti hyödyllisiä palveluja, tulisi ottaa mukaan yhtäläisen kohtelun periaatteen pohjalta, mutta tämä asia on meille hyvin tärkeä. Toinen merkittävä asia. Komissio on hyvin huolellisesti arvioinut ongelmia, joita, julkise, joita voi syntyä, jos eh, julkisen sektorin toimija käyttää tätä oikeuttaan tietosuoja-asetuksen puitteissa. Eli joku, joka uudelleen käyttää avointa dataa, ei voi yhdistellä eri lähteistä saatua dataa, koska näihin liittyy erilaiset määräykset ja katsomme, että näin ei tulisi olla. Joten kaikista, kaikilta muilta osin olemme hyvin tyytyväisiä ja odotamme yhteistyötä innolla. Kiitoksia. Muita varjoesittelyitä ei enää ole. Eli sitten kohosteet. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Julkisella sektorilla on tosiaan paljon tietoja. Ne voivat olla maantieteellisiä, säähän liittyviä, koulutukseen liittyviä, talouteen, yhteiskuntaan liittyviä tietoja. Eli näiden tietojen määrä, määrä kasvaa ja sitä voidaan hyödyntää tekoälyn kohdalla tai kun parannetaan esimerkiksi julkisen politiikan tehokkuutta tai kun innovoidaan esimerkiksi liikenteen tai terveydenhuollon alalla. Eli on tärkeää ottaa soveltamisalaan mukaan myöskin julkisyhteisöt. Mutta yksi huono asia. Meidän pitää nyt olla erittäin valppaina tässä tilanteessa, kun ajatellaan julkisyhteisöjä, jotka tuottavat yleisöllisiä talouspalveluita. Tällä alalla on valtavasti kilpailua, eikä saa käydä niin, että ne joutuvat heikompaan asemaan. No sitten tiedot, joissa on paljon lisäarvoa, niin niitä ei voi toimittaa yrityksen kilpailijalle, varsinkin kun kyse on strategian kannalta tärkeistä tiedoista. Eli meidän pitää välttää vääristynyt kilpailu yksityisten yritysten kanssa, jotka eivät joudu noudattamaan tätä direktiiviä. Eli haluan tämän nyt sanoa nyt jo ja teen tähän liittyviä tarkistuksia, jotta nämä yritykset voivat määrittää ehdot, joiden pohjalta niiden omia tietoja saa käyttää uudelleen. Kiitos. Merci bien, madame. On... Kiitoksia. Ja seuraavaksi Nibla. Ja, fin, fin dank. Kiitos puheenjohtaja, parhaat kollegat. Ensinnäkin kiitokset esittelijälle mietintöluonnoksesta ja puheenvuorosta. Onhan se hienoa, minkälainen tieto aarre meillä julkisella sektorilla on olemassa ja tämä tietenkin täytyy antaa kansalaisten käyttöön, koska erityisesti pk-yrityksillähän tämä voi näin tarjota aivan uutta kehityspotentiaalia. Yksi asia kuitenkin, ja tässä olen ihan samaa mieltä kollegan kanssa siitä, että ei saa nyt heittää lasta pesuveden mukana ja Euroopan unionissa ja sen hallinnossa äh, kun päätetään, että mikä tieto mihin päivään mennessä täytyy äh, saattaa avoimesti äh, käyttöön, niin tämä tietenkin luo hirvittävää painetta julkisille tahoille, jotka tästä datasta ovat vastuussa. Tämä on tietenkin myös valtava riski on tietenkin myös luottamuksellista tietoa. Jos ajatellaan vaikkapa liikennevirtadataa, niin ruuhkien purkamiseksi tämä data on hyvin mielenkiintoista, mutta samalla täytyy huolehtia siitä, että rekisterikirjat eivät ole kaikkien nähtävillä koska niitä saatettaisiin käyttää väärin, niistä saatavia tietoja. Joten meidän täytyy kyllä olla hiukan varovaisia sen suhteen, että määrittelemmekö jonkun tietyn päivämäärän, milloin äh, tiedon on kaiken oltava avointa. Ehkäpä ei kuitenkaan. Edustaja Hoste viittasi äsken äh, vapaisiin markkinoihin ja kilpailutilanteeseen. Katson, että tässä tarvitaan kyllä eri mittatikkua ja eri arviointi kriteereitä. Tulemme tekemään tarkistuksia, joista sitten tietenkin keskustellaan. Myös tämä vastuukysymys täytyy pitää mielessä. Eihän julkista puolta voi velvoittaa antamaan tiedot käyttöön ja jos sitten näiden tietojen pohjalta luodaan vaikkapa sovelluksia ja tämän sovelluksen käyttö voi aiheuttaa vahinkoa, niin eihän tämä julkinen taho, joka tiedon on antanut avoimesti käyttöön, voi sitten olla vastuullinen. Eli tästä täytyy kyllä pohtia. Tätä täytyy kyllä pohtia. Tässä tulee mielenkiintoinen keskustelu varmasti käytyä ja sitten täytyy vielä pohtia tätä laajaa soveltamisalaa. Esittelijä ja monet kollegat ovat tätä tukeneet. Katson, että täytyy ehkä pohtia, että voitaisiinko sitä kuitenkin pikkuisen vielä rajatakin. Kiitoksia. Kiitos sitten Berna. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Kiitoksia, puheenjohtaja. 2000-luvulla Tiedolla on tietysti paljon taloudellista arvoa, ja siksi on tietysti hyvä, jos tämän direktiivin kautta pystytään luomaan oikeusvarmuutta tietojen käsittelyyn. No, meidän täytyy luoda innovaatiota, työpaikkoja inno, tätä kautta, mutta meidän täytyy myöskin sanoa, mikä rooli tiedoilla on tässä uudessa talousjärjestelmässä. Ovatko ne sivutuote, joka liittyy virtuaaliseen kiertotalouteen, vai onko se tärkeää raaka-ainetta, josta pitää maksaa kunnon korvaus? No, 2000-luvulla tiedot ovat hyödyke taloudessa. Ja tietysti tähän liittyy sitten ongelma julkisyhteisöille, jotka ovat julkisia, mutta jotka kilpailevat yksityisten yritysten kanssa. Ja tietojen luovuttaminen ei saa johtaa siihen, että julkisyhteisöjen suoritus jotenkin vaikeutuisi. Näiden tietojen louhintaan liittyy tietysti kustannuksia, ja jos yksityisyritykset saavat sitten käyttää näitä tietoja ilmaiseksi hyväkseen, niin silloin tästä sitten koituisi haittaa julkisyhteisölle, eli silloin voitaisiin tavallaan poimia rusinat pullasta. Tämä ei saa johtaa myöskään verojen, veromaksajien kukkaroon – Ja tietyissä tapauksissa tulee kysymykseen jopa kilpailun vääristyminen. Ja jos haluamme luoda oikeusvarmuutta direktiivillä, niin silloin ei voida puhua koskea lisäarvon tietoaineistosta. Mielestäni tässä kohtaa meillä pitäisi olla luettelo demokraattisista valvontatoimista, jotta julkisyhteisöissä ei sitten tule mitään ikäviä yllätyksiä, kun komissio on määritellyt nämä korkean lisäarvon tietoaineistot tällä tavalla. No, uh... Kiitoksia. Ja sitten komission edustaja, olkaa hyvä. Yes, thank, thank you, chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä mietintöluonnoksesta ja myös jäseniä kommenteista. Tässä mietinnössä huomioidaan hienosti tiedonarvo työpaikkojen, palveluiden ja hyödykkeiden luomisen kohdalta, samoin myös kansalaisille ja kansalaisjärjestöissä on tärkeää. Siinä tuetaan ajatusta korkearvoisista dataseteistä, joita tulisi olla saatavilla kautta EUn. Ja samalla ymmärrämme toiveen tällaista ensiluettelosta. Tietosuoja mainittiin. Epäilystä kai pitäisi olla siitä, että direktiiviä tulee täytäntöönpanna täysin tietosuojamääräysten mukaisesti. No sitten kustannukset. Tiedon uudelleenkäyttöön ja siihen liittyvät kustannukset ovat kaikkein suurimmat esteet markkinoilla, varsinkin pk-yrityksillä ja uusilla yrityksillä ja teknologiajättiläiset, niillä on kyllä varaa maksaa nämä hinnat, joista puhuttiin. Kaikki se tieto, mikä meillä on käytössämme, osoittaa, että suora tulo julkisille yrityksille on vain murto-osa tuosta yhteiskunnallisesta hyödystä, jota saadaan. Tässä puhuttiin myös eri toimialoista, kuljetuksesta, energiasta, vede, vesihuollosta. Ne ovat tärkeitä ja siellä on myös ongelmia, joista on mainittu. Olemme erittäin huolella tarkastelleet julkisten yritysten kilpailuasemia. Ja me olemme sitä mieltä, että ne rajalliset velvoitteet, joita komissio on ehdottanut, ovat todellinen tasapainoratkaisu. Me missään tapauksessa puhu tässä vapaasta ja avoimesta datasta. Viimeinen kommentti. Haluaisin yhdistää tämän aiheeseen, josta keskusteltiin aiemmin digitaalinen Eurooppa-ohjelmassa. Siinä on mahdollisuuksia ottaa esille jotkut näistä toimenpiteistä, joista jäsenvaltiota pyydetään toimimaan. And now, uh, miss... Kiitos. Ja sitten vielä esittelijä Silikiotis. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita kommenteista ja huomioista. En nyt lähde niitä tässä toistamaan. Haluaisin kuitenkin, että puhutaan delegoidusta säädöksistä eikä täytäntöönpanosäädöksistä. Tällä tavalla Euroopan parlamentti pystyy olemaan mukana näissä keskusteluissa. Ja sitten julkisyhteisöt. Ymmärrän kaiken sen, mistä kollegat ovat puhuneet, ja olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, ettei pidä vääristää kilpailua. Meidän on muistettava, että on olemassa julkisyhteisöjä esimerkiksi kunnissa, alueilla ja niin edelleen. Eli siellä kilpailu saattaa olla hyvinkin rajua ja siihen sitä ei saa vääristää eikä pidä luoda eriarvoisuutta. Meidän pitää löytää ratkaisuja silloin, kun on esimerkiksi yrityksiä, jotka toimivat samalla alalla ja jotka myöskin joutuvat toimittamaan tiettyjä tietoja. Kyse on erityisesti yleishyödyllisistä yrityksistä. Ja meidän pitää näissä asioissa edetä hyvin varovaisesti. Meidän täytyy löytää tapa suojella näitä yrityksiä ja tätä järjestelmää. Ja kiitoksia, että sain vielä uudelleen puheenvuoron ja tietysti me jatkamme työtämme varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Kiitoksia esittelijä. Määräaika tarkistusten jättämiselle on 11. lokakuuta. Eli kollegat, sitten toinen tärkeä aihe, eli eurooppalainen puolustusrahasto. Puolustusrahasto on uusi hanke, jossa yhdistetään tutkimusta ja innovointia puolustustarkoituksiin. Tämän erityishanke Euroopan horisonttihankkeen alaisuudessa – ja komissio on ehdottanut 13 miljardia tähän rahastoon ja siitä 4,1 miljardia varataan erilaisiin yhteistyötutkimushankkeisiin. Eli tämä on kumppanuutta sekä kun ajatellaan rahoitusta, että myöskin soveltamisalaa. 457 tarkistusta on saatu komission ehdotukseen ja 98 on tullut esittelijältä itseltään. Olemme varanneet tähän keskusteluun 40 minuuttia. Ja nyt pyytäisin, että professori Krasnodevski esittelisi nämä tarkistukset viidessä minuutissa. Olkaa hyvä. E, Kiitoksia, puheenjohtaja. Todella tarkistuksia on suuri joukko. Haluan esittää kiitokseni kollegoille nämä 358 tarkistusta on tosiaan jätetty ja niiden pohjalta voidaan havaita, että kaikki eivät ole ihan samoilla linjoilla mitä tulee puolustusrahastoon. Yhtäältä halutaan vahvistaa puolustusteollisuutta ja toisaalta komission ehdotuksessa sitten todetaan, että geopoliittiset muutokset, jotka ovat käynnissä, on nekin otettava huomioon. On myös tarkistuksia, jotka tekevät selväksi sen, että tässä on epäluuloa sen suhteen, että ohjelma militarisoisi Euroopan unionia tai veisi sitä militarisoitumisen suuntaan. On tarkistuksia, jotka pohtivat kyseenalaistaako ehdotus jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuden. Toiset taas kokevat tämän puolustusrahaston, puolustusrahaston erittäin lupaavaksi mahdollisuudeksi, jotta saavutettaisiin strateginen autonomia. Ja toki sitten äh, kyseessä on myös varusteluteollisuuden kilpailukyky sekä äh, puolustusalalle relevantit hankinnat kolmansista maista ja luonnollisesti myös puolustusalan innovaatiot. Kaikki nämä tulevat esiin ja pidän erittäin tervetulleena niitä tarkistuksia, jotka pyrkivät vahvistamaan teknologiaa ja, innova- teknologia ja innovaatiota. Sitten artikla 7, äh, eettiset kysymykset. Monet olivat sitä mieltä, että tätä artiklaa 7 tulee määritellä entistä tarkemmin. Ehdotuksia on kovin monia eri suuntaisia. Halutaan kuitenkin puolustusrahastoon oikeudellista varmuutta ja tehokas väline ja sille vankka perusta ja vakaat eettiset puitteet. Sitten tietenkin Euroopan parlamentin rooli koko tässä menettelyssä. Kyse on sellaisestakin teknologiasta, jota Euroopan unioni ehkä ei halua rahoittaa kohtaa ja artikla 10, eli oikeudelliset toimijat, jotka voivat osallistua ohjelmaan. Tarkistuksissa katsotaan, että eurooppalaista rahaa täytyy käyttää eurooppalaisiin yrityksiin. Useimmat tarkistukset tässä kuitenkin ovat luonteeltaan sellaisia, että ne tukisivat tällaista inklusiivista lähestymistapa unionin yritysten suhteen. Sitten ylipäätään Euroopan varusteluteollisuuden kehittäminen. Me olemme realisteja, mitä tulee Euroopan puolustusteollisuuden kehittämiseen. Olenkin tässä, kun puhutaan tästä rahoituksesta. Ymmärtänyt tämän linjan näin ja sitten poikkeukset, eli Euroopan unionin ulkopuoliset toimijat, joilla kuitenkin on Euroopan unionissa toimipistejä, jotka maksavat eroja Euroopan unionissakin. Eli tässä on, on kyllä suuria eroja tarkistusten valitseman suunnan välillä, mutta toki myös paljon yhteistä ja kyllä tämä tuli selväksi varjoesittelijöiden ensimmäisessä kokouksessa. Uskon, että voimme saada aikaan oikein hyvän kompromissin ja näin itse asiassa on jo saatukin e, DAPin suhteen. Kiitän todella erinomaista yhteistyöstä edustaja Kostetin kanssa. Ja nyt meidän tulisi kyllä ottaa jo saadut aiemmat kompromissit tässä huomioon, sillä aikataulu on kovin tiukka. Kiitos. For the EPP Kiitos. Ja sitten kansanpuolesta kaksi minuuttia. Kohostet, olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur le président. D'abord, euh, je... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minä alkuun haluaisin kiittää esittelijä tästä erittäin hyvästä yhteistyöstä. Se on ollut erittäin tarpeen, koska kysymys on kunnianhimoisesta hankkeesta, Eli kiitokset kollegalle tästä yhteistyöstä. 2021-2027 tämä mm, aikaväli on tietysti tärkeä ja se on merkityksellinen, koska meillä on 13 miljardia euroa, niin kuin täällä todettiin jo tuolla aikavälille. Kyseessä on kunnianhimoinen hanke, ja sitä tulee sitten hyödyntää tehokkaasti. Ja jotta näin tapahtuisi, meidän täytyy todella painottaa huippuosaamista ja kilpailukykyä silloin, kun hankkeita valitaan. Näihin tuolla tarkistuksissakin heijasteltiin. Meidän tulee myös ehdottomasti välttää heikkolaatuista yhteistyötä. Jo, ja aiemmin olemme saaneet nähdä, että kustannukset esimerkiksi näiden suhteen ovat olleet liian korkeat. Me tarvitsemme näin ollen joustavuutta täytäntöönpanossa, jos halutaan ottaa mukaan mahdollisimman määr- suuri määrä hankkeita. Tämä on uusessa Euroopassa, vaikka meillä nyt 2019-2021 onkin tällainen ensiohjelma. Meidän tulee myös samalla tukea olemassa olevaa yhteistyötä, jos se toimii – ja jos se täyttää rahaston tavoitteet. Ja tämän lisäksi meidän täytyy kannustaa uusiin yhteistyömuotoihin. Ja juuri tässä huippuosaamisen hengessä Euroopassa mahdollistamme sen, että unioni voi houkutella eri jäsenvaltioista parhaat hankkeet. Tämäkin on tarkoitus myös taata jatkuvuus vuoden 2021 jälkeen vuoteen 2000 2027 asti. Meidän täytyy huolehtia siitä, että myös kehitysrahoitusosuus tulee tässä suhteessa mukaan. Olen EPP-kollegoiden kanssa ehdottanut sitä, että harmonisoidaan teollisia tekijänoikeuksia koskevat säännökset näiden kahden osion välillä. Vaikuttaa, että se olisi hyvin loogista tässä kokonaisuudessa. Ja lopuksi, tämähän on tämän eurooppalaisen rahaston pitkäaikaistavoite, meidän täytyy huolehtia siitä, että eurooppalaiset eivät enää ole riippuvaisia kolmansien maiden tuotteista tällä alalla. Ja tämä näkyy sitten myös useissa tarkistuksissa, jotka liittyvät näihin hyväksyttävyyskriteereihin. On tärkeää hyödyntää tätä eurooppalaisten yritysten hyväksi, koska muut maat muuten hyödyntävät sitä tällä alalla. Meillä ei ole kyllä varaa naiviuteen. Ja vielä tärkeää mielestäni on se, että ja varmasti esittelijäkin ottaa tämän huomioon, että saamme mahdollisimman kunnianhimoisen hankkeen aikaiseksi. Kiitos. Thank you very much, uh, madam. Kiitoksia. SND-ryhmästä Griffin. Ja hän on Mahtäänin sijaisena. Uh, Kiitoksia. Edward ikävä kyllä ei päässyt paikalle itse, koska hänelle on langetettu sanktioita, koska hän tuki tulkkien lakko-oikeutta. Mutta hän seuraa tätä keskustelua netin kautta toimistossaan. Hän on selittänyt yleisen kantansa ensimmäisessä keskustelussa noin kuukausi sitten – mutta tekninen työ on nyt käynnistynyt, joten me voimme nyt vähän viilata näitä argumentteja. Eli valintakelpoisuus, kompromissi on ihan vähimmäismäärä, mutta 13 miljardia seitsemän vuoden ajaksi. Meidän täytyy katsoa eri jäsenvaltioiden kapasiteetteja ja silloin täytyy usein luoda kumppanuuksia kolmansien maiden kanssa – ja meidän täytyy parantaa ja tukkia aukkoja järjestelmissämme. Jos näin ei tehdä, sitten seitsemän vuoden päästä olemme taas samassa tilanteessa tai pahemmassa tilanteessa, koska me olemme olleet riippuvaisia yhdysvaltalaisesta teknologiasta ja ehkä kiinalaisesta. Missä on strateginen autonomia? Ja sitten etiikka. Meidän täytyy varmistaa, että eettiset kysymykset tarkistetaan etukäteen, mutta mahdollisesti myöskin toiminnan aikana, jos parlamentti näin pyytää. Hankkeiden sisältö on usein luottamuksellinen, mutta meidän täytyy käydä tästä aiheesta kuitenkin julkista keskustelua. Edward haluaisi myöskin, että viitataan asekauppasopimuksiin, joissa on selkeät suuntaviivat sen suhteen, mikä on sallittua, ei pelkästään tuotteiden osalta, vaikkakin Tekstissä on selkeitä viittauksia, kuten vihreät pyysivät, mutta lähinnä käyttöön liittyen. Meidän on otettava huomioon todelliset geopoliittiset ja humanitaariset tilanteet. Ja on paljon muitakin asioita, joista haluaisimme puhua, mutta aika nyt ei riitä. Esimerkiksi ympäristövaikutus on yksi niistä. Miksi puolustussektori vapautettaisiin näistä kysymyksistä? Ja sukupuolten välinen tasa-arvo asiantuntijaryhmissä, avoimuus korruption torjunta pitää mainita. Ja lopuksi Edward halusi vielä sanoa, että edistystä on jo tapahtunut ensimmäisissä kokouksissa esimerkiksi artiklan 4 osalta, koska varjoesittelyiden kanssa oli hyvä yhteistyötä. Mutta hän haluaa kuitenkin kunnolla keskustella asioista, jotka ovat tulleet esille myöskin tarkistuksissa. Kiitos. Um, Kiitoksia. Ja seuraavaksi Alista Ryg. Okay. Euh, Kiitoksia. Kiitoksia. Anteeksi, että sairaus on hiukan vienyt ääneni. Haluan kiittää esittelijää tästä yhteistyöstä ja työstä, joka on jo hyvin tehty. Se näkyy tässä ensimmäisessä yhteisessä kokouksessamme ja aivan kuten puheenjohtaja totesi, tässä on kyseessä erityisen tärkeä asia, joka avaa ajanjakson, joka koskee puolustuspolitiikkaa Euroopassa ja on pilottihankkeen jälkeinen aika. Ja kysymys on tietysti globaaleista ongelmista ja tietysti maiden suverenius on riippuvainen unionin suvereniudesta. Kukaan ei kykene yksin vastaamaan kaikkiin niihin ongelmiin, joita globalisaatio aiheuttaa tai miten se vaikuttaa puolustuspolitiikkaan. Ja teollisuuspolitiikka on tästäkin syystä meidän valiokunnassamme, kuten myös puolustuspolitiikka. Ja tämä on sinänsä spesifi asia, aivan kuten edelliskin puhujat totesivat. Meidän täytyy tehdä myös yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Sitten tulevat salaisuusongelmat, patenttiongelmat, te- teollisiin tekijänoikeuksiin liittyvät ongelmat, vientiluvat. Kaikki nämä ovat merkityksellisiä ja äärimmäisen tärkeässä asemassa tässä. Etiikka, moraali, ympäristö, tämänkaltaiset ongelmat voivat olla myös hankalia. Eikä niistä saa tulla minkäännäköisiä valvontavälineitä, jotka vaativat aivan erityistä huomiota. Siitä syystä olemme alteessa sitä mieltä, että nämä ongelmat, nämä ilmiöt, jos ne otetaan esille, niin niitä ei saa muuttaa miksikään jarruksi. Teollisuuspolitiikka on äärimmäisen tärkeää ja sen kehittäminen on tietysti kuuntollamme ja siitä syystä teemme edelleen yhteistyötä kompromissien puitteissa. Kuten aiemminkin uskon, että pääsemme sellaiseen kompromissiin, joka saa taakseen erittäin suuren enemmistön. Kiitoksia. Thank you very much. Anybody from... Kiitoksia. Haluaako vihreistä joku puheenvuoron? Entä Guesta? Ketään? E- niin, sitten ENF. Le Chevalier. Oui, monsieur le président, merci. Kiitoksia, puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Henkilökohtaisesti on, olen tehnyt tarkistuksen, jossa hylättäisiin komission ehdotus. Olen jo sanonut, että tämä liittyy siihen, että halutaan luoda eurooppalaista puolustusta, jota ei ole perusteltu, ja tavoitteena on luoda riippuvuutta teollisuuteen ja armeijoiden välille. Ja meidän täytyy nyt katsoa näitä kysymyksiä. Tällöinhän kansallinen suvereniteetti kärsisi puolustuskysymyksissä. Valtavia summia voitaisiin säästää. Ja muutama asia, näistä tarkistuksista. Meidän täytyy saada rahoitusta ja meidän ei pidä laajentaa tätä assosioituihin maihin. Eli on epäloogista, että Albania, Israel, Turkki ja Tunisia olisivat kumppaneita. Ja samalla tavalla tahot, jotka ovat kolmansien maiden alaisuudessa eivät voi olla samassa roolissa kuin eurooppalaiset. Ja näillä rahoilla ei voi rahoittaa sotilaallisia prototyyppejä EUn ulkopuolella. Ja yritysten mahdollis- myöskin yritysten pitää olla mahdollista olla alihankkeena, kun kyse on tärkeästä teknologiasta Euroopassa. Ja tavoitteena on se, että vähennetään jäsenvaltioiden riippuvuutta kolmansien maiden puolustusteknologiasta – ja meidän täytyy vahvistaa parlamentin valvontaa eri toimiin. Ja meidän pitää vähentää myöskin teknologian vientiä, mikäli jäsenvaltio ei sitä hyväksy, se jäsenvaltio, jossa yritys sijaitsee. Kiitos. And... Kiitoksia. Ja sitten Griffin ihan omissa nimissään. Kyllä, minä puhun ihan omana itsenäni. Kiitos puheenjohtaja. Puhun myös Yhdistyneen kuningaskunnan työväenpuolueen valtuuskunnan edustajana. Kyllä eh, on korkea aikakin lähteä tässä asiassa liikkeelle ja olemme tyytyväisiä siihen, että Euroopan parlamentti on jo hyväksynyt EDIPA EDIPAn ja se alkaa jo kantaa hedelmää. Nyt eh, puhutaan eh, rahoituksesta puolustusalalla, ähm, tasa-arvon toteutumisesta. Naisilla on paljon annettavaa. Varusteluteollisuudessa on ollut hyvin paljon äh, lahjontaskandaaleja ja muita äh, korruptiota. Tämä on siivottava ja sitten täytyy olla yhteiset standardit ja tähän voidaan päästä äh, kun esimerkiksi kielletään toimilupaa yrityksiltä, jotka ovat syyllistyneet lahjontaan. Ja samoin sitten täytyy huolehtia siitä, että toimitusketju on vähemmän rajoittava ja kyllä EU-tukia täytyy voida käyttää myös kolmansien maiden yritysten osallistumiseen. Kun puhutaan toimitusketjusta, puolustusalalla komissio toteaa, että näin voidaan huolehtia valtavirtaistamisesta, mutta tässä ei, tähän ei ole viittausta enää tekstissä haluamme kuitenkin huolehtia siitä, että on myös olemassa artiklaa ympäristövaikutusten rajoittamiseksi puolustusalalla. Kiitoksia. Kiitoksia. Haluaako joku muu vielä puheenvuoron? Ei. Eli sitten komissiosta Euh, <clears throat> Kiitoksia. Haluamme ensin kiittää esittelijää tästä esitellystä mietinnöstä. Siinä tuetaan hyvin pitkälti komission ehdotusta. Nopeasti muutama kommentti komission ehdotuksesta. Tavoite, joka on Euroopan unionin teollisuuden kilpailukyky, on tärkeä. Sitä täytyy kohdentaa varsinkin koskemaan eurooppalaisia yrityksiä. Ja näinhän on tehty IDP-ohjelmassa. Ja näin meidän täytyy tarkastella myös kilpailutilannetta suhteessa kolmansiin maihin. Ja kolmannet maat ovat tässä poikkeuksena, aivan kuten yhteislainsäätäjät päätivätkin ohjelmassa. Toisen kohta, toinen kohta koskee sitä, että kysymys ei ole pelkästään siitä, että rahoitetaan yrityksiä, vaan nimenomaan yhteistyötä. Meidän mielestämme on tärkeää, että me voidaan yhdistää useat eurooppalaiset yritykset, jotka voidaan saada tekemään yhteistyötä. Itse näissä asiaosuuksissa katsoimme näitä valmistelevia toimenpiteitä, jotka löytyvät kehitysohjelmasta. Ja kuten näette, olemme ehdottaneet myös tiettyä jatkumoa, varsinkin poikkeustilanteissa ja silloin katsomme tätä 5 prosenttia budjetista, onko se oikea määrä, sillä meidän täytyy välttää sitä, että säännöt ovat liian tiukkoja. Kuitenkin innovoinnit tässä suhteessa ovat hyvin tärkeitä, jos haluamme suunnitella horisonttia 10-20 vuoden päähän. Tämän lisäksi on tärkeää, aivan kuten on korostettu, eettinen valvonta ja tästä syystä olemme ajatelleet tässä asetuksessa, aivan kuten Aiemminkin on tarkasteltu tätä yhteensopivuutta kansainvälisesti katsoen ja lisäksi sitten valvonta, jota voidaan täytäntöönpanna myös tutkimushankkeita. Ja näiden kahden eri elementin välillä meillä, me vastaamme nimenomaan tähän etikkavaatimukseen samalla kuitenkin huolehtien tietystä turvallisuusnäkökulmasta myös yritysten suhteen. Tässä työskentelemme yhdessä parlamentin ja neuvoston kanssa, jotta voimme vielä parantaa näitä ehdotuksia. Viimeinen kohta on tärkeää muistuttaa, että kysymys on yhteisohjelmasta. Se on tietysti itsestään selvää, mutta tämä ei ole mikään hallitusten välinen ohjelma. Sen täytyy noudattaa Euroopan parlamentin budjetinvalvonnan sääntöjä, jotka kohdistuvat budjettiin yhteisöohjelmissa. Euroopan puolustusvirastolla on tärkeä rooli ja se täytyy myös ottaa huomioon, sen täytyy noudattaa yhteisösääntöjä. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia näistä huomioista. Ja sitten esittelijä voi vielä pitää loppupuheenvuoron. Kiitoksia kaikille kollegoille näistä mielenkiintoisista kommenteista. Tämä osoittaa, että meidän täytyy vielä hiukan hioa näitä yksityiskohtia. Ja laadimme kompromissitarkistuksia ja muistuttaisin lopuksi vielä, että kun, kun nyt ajatellaan puolustusalan erityispiirteitä, niin emme voi unohtaa sitä, että asiakkaina ovat jäsenvaltiot. Ja näin ollen toimimme tietyissä puitteissa. Komissio sanoi, että kyseessä on yhteisön hanke, mutta jäsenvaltiot ja jäsenvaltioiden armeijat ostavat näitä tuotteita. Eli tämä hallitusten välinen ulottuvuus on myös aika vahva. Mutta meidän täytyy yhdistää innovointia ja samalla kehittää puolustuskapasiteettia. Eli meidän täytyy muistaa myöskin eettiset kysymykset ja osallistumiskriteerit. Me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että emme halua rahoittaa mitään Euroopan ulkopuolisia tahoja puolustuskysymyksissä, mutta kyse on nyt sitten siitä, miten määritellään eurooppalainen. Ja tämä täytyy määritellä, jotta Euroopan edut heijastuvat hankkeessa – Uskon, että tätä kautta saamme aikaan eurooppalaista lisäarvoa. Emme nyt tiedä, mitä EDADP-hankkeen tulokset tulevat olemaan, mutta uskon, että tulevaisuudessa olemme tyytyväisiä näihin tuloksiin. Kiitoksia. Muistuttaisin, että valiokunta äänestys on 21. marraskuuta. Ehkä sitten Mennään kohtaan 23. ENISA, EUn kyberturvallisuusvirasto. Eli esittelijä Nibler voisi lyhyesti kertoa tästä. Mehän tiedämme, että kyberturvallisuus on tärkeä kysymys. Meillä on kolmikantaneuvottelut käynnissä ja ehkä voisitte ihan parilla sanalla kertoa näistä neuvotteluista – Eli haluaisimme kuulla, miten asiat etenevät. Kiitoksia puheenjohtaja parhaat kollegat oikein mielelläni. Näin teen. Tosiaan heinäkuussa mandaatti kolmikantainen otteluja varten annettiin valiokunnassa, se vahvistettiin syyskuussa. Tämän jälkeen on järjestetty kaksi epävirallista kolmikantaneuvottelua. Haluan kiittää äh, puheenjohtaja Parahin äh, herra Hienoa, että olitte henkilökohtaisesti läsnä johtamassa kolmikantaneuvotteluja. Ensimmäisellä kierroksella puhuttiin Enisan viraston toimivallasta ja toisella kierroksella puhuttiin sitten lähinnä äh, järkevästä kybersertifiointijärjestelmän luomisesta Euroopassa. No niin, äh, sitten marraskuussa järjestetään jälleen kolmikantaneuvottelu valmistelu ja toivomme, että 28.11. saamme lopputuloksen aikaan. Kaksi kolmikanta kokousta siis vielä, joista jälkimmäisessä toivomme saavamme paketin valmiiksi. Tämän verran menettelystä. Mitä sisältöön tulee, niin ensinnäkin puhutaan Euroopan viraston Enisan toimivallasta. Euroopan parlamentti haluaa pysyvää mandaattia ja talousarvion kaksinkertaistamista. Tässä ei oikeastaan olla kaukana neuvoston kannasta, mutta me haluamme Enisasta Euroopan tason toimijana, koska olemme nähneet esimerkiksi WannaCry, NotPetya hyökkäykset ovat sellaiset, jotka ovat kohdistuneet moneen jäsenvaltioon. Eli kyllä tämä on ihan eurooppalainen tehtävä kyllä kyberturvallisuutta on koordinoitava entistä paremmin ja näin ollen äh, haluamme Enisalle äh, vahvaa toimivaltaa jäsenvaltiot näkisivät tämän toimivallan pikemminkin jäsenvaltioiden toimintaa tukevana. Tästä nyt keskustellaan ja toivotaan, että löytyy kompromissi. Sitten sertifiointimalli, se on toinen suuri kysymys kokonaisuus. Puhun siitä lyhyesti, mutta lähinnä kyse on siitä, että miten eri sidosryhmät saadaan mukaan, erityisesti teollisuus mukaan. Me taistelemme oman ehdotuksemme puolesta. Jäsenvaltiot haluavat itselleen vahvemman roolin, eli haluavat itse määrätä enisaa niiden sisäistä kyberturvallisuuskysymyksistä Tämä tapahtuu kuitenkin komission kautta. Enissä on eurooppalainen virasto eikä suinkaan mikään jäsenvaltioiden ohjenuorassa oleva tai talutusnuorassa oleva taho. Sitten vielä tarvitaanko sitovaa velvoittavaa sertifiointia. Meillähän on kriittistä infrastruktuuria varten tällainen velvoite. Jäsenvaltiot eivät ole tätä vielä käsitelleet. Tämä aihe on uusi, eli siinä ei ole päässyt, päästy vielä puusta pitkään. Ja sitten viimeinen asia, haluamme todella myös kuluttajat tämän tason ja tahon mukaan. Eli kun sertifioidaan kyberturvallisuustuotteita ja palveluja, varmistaa sen, että valmistajan täytyy myös tuotetiedot toimittaa. Ja tässä jäsenvaltiot ovat ehkä vielä hiukan varovaisia, eikä neuvostokaan vielä ole ollut valmis tukemaan tätä tietokysymystä. Se on nyt vielä siis käsitteillä, eli lopullista tulosta ei ole. Ei tässä millään huonolla tiellä olla, mutta kyllä jäsenvaltiot tietenkin toteavat, että kyberturvallisuus on niiden avainkompetenssia – Niillä on tietenkin paljon tietotaitoa, mutta nyt haluaisimme käynnistää vahvan viraston perustamisen Euroopan tasolla ja siitä nyt keskustellaan. Kiitos paljon. Kiitoksia. Tämä oli selkeä esitys. Onko mitään huomioita, kommentteja? Ryvi. Haluaisin kiittää Nibleria. Elisa niin, on tietysti erittäin keskeinen valvontaa digitaalisilla sisämarkkinoilla. Ja globaalien luottamuksen rakentaminen on tärkeää. Me haluamme luoda luottamusta internettiin. Ja ei pelkästään Enisa saa olla mikään siilo, vaikka se onkin ihan hyvä taho ja siellä on tehty hyviä toimia, vaan tämä täytyy horisontaalisesti yhdistää Berkkiin koska sehän sitten säätelee digitaalisia sisämarkkinoita. Ja toisaalta meillä on sitten ESA. Ja jos haluamme kunnolliset esimerkiksi sähkön sisämarkkinat, joka tarjoaa toimitusvarmuutta, niin silloin Enisa voi ryhtyä yhteistyöhön näiden virastojen kanssa, koska Verkosto on tiivissä yhteydessä ja siksi on hyvä keskustelu eurooppalaisesta kyberturvallisuuskeskuksista. Ja niissähän tulee vielä kehittymään edelleen ja meidän täytyy suojella internettiä. Se on meille prioriteetti. Eli kiitos sinulle Angelika ja olet ihan oikean suuntaan menossa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Angelika, haluatko vielä komment? Ei, selvä. Kiitoksia. Eli muistuttaisin, että tämä oli kohta 23 esityslistalla. Nyt palataan kohtaan 17. Sisämarkkinoita yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustaminen. Valmistelija on Toija, varapuheenjohtajamme. Ja haluaisin sanoa, että rahoituskehyksissä on yhdistetty olemassa olevia ohjelmia. Yksi niistä on Kosme, tai suurin piirtein Kosme, ja meillä on yksinomainen toimintavaltuus artikla 54 nojalla työjärjestyksestä. Eli kaikki kysymykset, jotka liittyvät tämänhetkisen kosmeen. Ja yhteisvastuuta on sitten IMKO-valiokunnan, ENVin, AGRin, EKONin kysymyksissä, jotka liittyvät muihin osiin. Eli osa ehdotuksesta, joka koskee sisämarkkinoita, kuuluu pelkästään meidän valiokunnallemme. Ja monet muut asiat on sitten jaettu muiden valiokuntien kanssa. Ja valmistelija Toija, olkaa hyvä. Kiitoksia. Tiedän, että tässä tehdään yhteistyötä muiden valiokuntien kanssa ja meidän pitää hiukan pitää puoliamme ja suojella omaa rooliamme tässä kysymyksessä, koska tässä on hiukan laajennettu näitä hankkeita ja sisältöjä. Ja tässä on menty vähän muiden valiokuntien aloja. Ja tiedän, että tämä työ ei ollut mitenkään helppoa, eli kiitos puheenjohtaja. No sitten osio koskee ainoastaan meitä. Olemme saaneet kosmeen liittyvän uuden ehdotuksen tämä hanke on toiminut, sillä on ollut vähän resursseja, mutta monissa EUn jäsenvaltioissa tämä hanke on toiminut. Ja se on esittänyt Euroopasta kuvan, joka on aika lähellä pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Eli se oli kuitenkin myönteinen kuva. Olen alueelle tavannut paljon näiden tahojen edustajia, niin kuin varmaan tekin. Ja kuva on aika myönteinen Mehän tiedämme, että PK-yritysten ja mikroyritysten todellisuus on ollut hyvin hankala nyt, kun on ollut suuria muutoksia taloudessa viime vuosina. Ja silloin pitää mukautua kaikkiin muutoksiin talouskriisin jälkeen. Ja toisaalta globalisaatio on hyvin voimakasta ja siihen liittyy kaikenlaisia tuotannollisia ja taloudellisia ilmiöitä. Ennen kaikkea meidän tulee korostaa erityispiirteitä kosmessa. Myöskin tulevaisuudessa tämä on tärkeää, koska meidän täytyy tukea EUn tasolla kaikkia innovaatiovaatimuksia, joita PK-yrityksillä on, teknologinen innovointi, esimerkiksi uudenlaisia tuotteita tai prosesseja, ja sitten hallinnollisia innovointeja, esimerkiksi on monia teknologisia uudistushankkeita, ja niiden lisäksi pitää kouluttaa henkilöstöä, joka käyttää uutta teknologiaa. Sehän tarkoittaa sitten uudenlaista työnjärjestelyä, uusia taitoja. Eli kaikki nämä asiat täytyy muistaa rahoituksen lisäksi. Ja luontonsaanti on tärkeä kysymys. Eli meillä pitää olla järjestelmä, jossa mukana ovat mikroyritykset ja pk-yritykset, ja tällä tällä voidaan vahvistaa arvoketjua, joka sitten hiukan vuotaa suurista pienempiin yrityksiin. Meillä on erilaisia alueellisia järjestelyitä ja yritysryppäitä. Olin hiukan pettynyt siihen, että Kosva, Kosme on jäänyt kaikkien näiden muiden asioiden varjoon, tilastojen ja muiden. Kosmehankkeen näkyvyys ja korostaminen – olisi ehkä ollut hyvä, mutta kaikki tarkistukset, joita saan ja joilla vahvistetaan Kesmon kuvaa, niin ne ovat ehdottoman välttämättömiä, koska äänestäjät eivät tiedä näistä asioista, jos emme saa lisää rahoitusta. Ja näin ollen voimme myöskin vahvistaa talousarviota. On hiukan absurdia, että komissio on leikannut tätä budjettia. Haluaisin kuulla, mitä Oettinger tässä sanoo. Mutta rahoitusta on vähennetty hankkeelta, joka on toiminut. Ja nyt tarvitaan lisää resursseja eikä vähemmän, jos haluamme tukea tätä talousjärjestelmää. Eli tätäkin asiaa pitää vielä tarkastaa yhdessä. Ja sitten täytyy miettiä, miten voimme toimia yhdessä. Eli hallinnollisia hankkeita, yrityskulttuurin koulutustoimia ja johtotason koulutusta. Meidän täytyy vahvistaa tiettyjä kohtia hankkeesta – esimerkiksi eurooppalainen yritysverkosto. Joissain maissa se on toiminut erittäin hyvin, eli voisimme vahvistaa sitä, antaa sille uusia tehtäviä, mutta toisissa jäsenvaltioissa haluaisin, että komissio tarkistaa tämän, miten tämä verkosto on toiminut. Ja ehkä voitaisiin miettiä standardeja, jotta jokaisessa maassa toimittaisiin samalla tavalla, koska ei nyt voi olla niin, että jotkut toimintapisteet toimivat hyvin, siellä on koulutusta ja muuta, ja sitten toisissa ei tehdä juuri mitään. Eli tiedämme kyllä, että oikeudellinen kulttuuri on erilainen eri jäsenvaltioissa, mutta kuitenkin. Ja sitten lopuksi haluaisin vielä sanoa, että tarkistuksessa olin ehdottanut, että myöskin sosiaaliyritykset otetaan mukaan. Mehän olemme puhuneet sosiaalisesta talo- markkinataloudesta, mutta aika vähän tehdään sosiaalisen markkinatalouden hyväksi. Kyse on ihan oikeista yrityksistä, jotka ovat hyvin sitkeitä ja sieltä ei välttämättä ole irtisanottu ihmisiä. Kyse on myöskin tuotannosta, ympäristösuojelusta, televiestinnästä. Eli kun ajatellaan näitä valintakelpoisia hankkeita, niin Kosmen osalle, osalta voitaisiin ottaa myöskin nämä pk mukaan. No sitten on vielä muita kysymyksiä. Eli tässä nyt leikataan hankkeista, jotka ovat toimineet. Erasmus on tästä toinen esimerkki. En tiedä, miksi me leikkaamme nyt tällaisista hankkeista, jotka ovat hyvin myönteisiä ja tunnettuja. Eli tähänkin teen sitten tarkistuksen. No sitten on näitä eri hankkeita, joita myöskin pitää yhdistää. Ja kiitoksia, että sain vähän ylittää puheaikani. Kiitoksia. Saatte vielä loppupuheenvuoron tässä keskustelussa. Sitten varjoesittelijät. Kansanpuolesta Ryvi. Kiitos puheenjohtaja. Haluan lämpimästi kiittää kollega Toijaa. Hän on täydellä sydämellä tehnyt tätä työtä ja tämä ohjelma on kyllä erittäin tärkeä ohjelmahan. Aikoinaan perustettiin kilpailu- ja innovaatio-ohjelmaksi PK-yrityksille ja Itävallan kaudella tästä on neuvoteltu hyvin hengessä ja saatu neuvottelut päätökseen. Siksi olen kyllä erittäin myönteisellä mielellä sen suhteen, että tämä KSM-ohjelma saa yhtäläisen myönteisen käsittelyn tällä puheenjohtajakaudella, Itävallan puheenjohtajakaudella. PK-yritykset ovat Euroopan unionin hyvinvoinnin selkäranka. 50 prosenttia PKTLstä tulee niiden toiminnasta, kaksi kolmasosaa työpaikoista on PK-yrityksissä ja juuri PK-yrityksissä työvoiman määrän kasvu on kaikkein suurinta – PK-yritykset pyrkivät todella kasvamaan ja siksi niiden kasvaminen ja kasvattaminen on hyvin tärkeä asia. PK-yritykset maksavat myös 80 prosenttia veroista, mitä esimerkiksi Amazon ja muut monikansalliset yhtiöt eivät suinkaan tee. Meidän PK-yrityksemme maksavat täydet verot. Ja se, että nyt PK-yritysten taakkaa pyrittäisiin hiukan keventämään ja samalla sitten oikeudenmukaisesti kohdeltaisiin myös suuryrityksiä. Kyllä tässä erityisesti pitäisi painottaa perheyrityksiä. Onhan meillä pörssinoterattuja yrityksiä, joiden neljännessä vuosittaiset tai kvartaali voitotkin ovat miljardiluokkaa, mutta sitten meillä on pk-yrityksiä, perheyrityksiä, joissa kyse on sukupolvista ja siitä, että työntekijöitä kohdellaan kuin perheenjäseniä. Jatkokoulutus, kouluttaminen on keskiössä ja yrityksen vakaus otetaan hyvin vakavasti. Näin ollen pidämmekin hyvin tärkeänä sitä, että Euroopan yritysverkosto myös niin kutsutuissa uusissa jäsenvaltioissa saa jalansijaa STOA Eli eh, tiede- ja teknologiapaneelimme on toteuttanut tutkimuksen uusissa jäsenvaltioissa. Eh, nicht eh, im entsprechenden Ausmaß angenommen worden sind. Ja kyllä kapasiteettia tulisi myös niissä vahvistaa niin, että hallintokin olisi ajan tasalla. Tällä hetkellä sillä on vaikeuksia tehdä hakemuksia, on kieli muuri ja haluaisimme todella, että yritysverkosto erityisesti uusissa jäsenvaltioissa saisi lisää jalansijaa. Suuret äh, hankkeet, kuten Esirin äh, puitteissa toimitettavat hankkeet, joissa kyse on jopa kolminumeroisista miljardisummista, niin äh, esimerkiksi Eurostar-ohjelmastahan neuvoteltiin Itressä aikoinaan ja samoin ohjelmista, jotka vaativat paljon tutkimusta. Ja nyt sitten ajatellaan tällaisia muita organisaatioita, niin Tojan kanssa olen samaa mieltä siitä, että esimerkiksi nuorten yrittäjien Erasmus on suuri menestys ja sitä täytyy laajentaa myös kansainvälistä vaihtoa varten ja minäkin kannatan sitä, että ohjelma saisi säilyttää nimensä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ja sitten ECRstä Bashir. Thank you, Mr. Speaker. Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja. Haluaisin onnitella esittelijää tästä lausuntoluonnoksesta. Tämä on erittäin arvokas teollisuudelle, varsinkin pk-yrityksille ja, ja me odottelemme hedelmällisiä keskusteluja hänen ja muiden varjoesittelijöiden kanssa. Komission ehdotuksessa on paljon erilaisia hyödyllisiä säännöksiä ja tietysti kosmen jatkaminen on prioriteetti minun ryhmällemme ja koko tälle valiokunnan se on otettu hyvin vastaan teollisuuden puolelta ja odotamme, että sen avulla saadaan tuloksia seuraavassa MFFssä, eli monivuotisessa rahoituskehyksessä. Tässä parannetaan myös komissioehdotusta usealla eri tavalla. Yhteiskunnalliset ja mikroyritykset ovat hyvä lisäkäsite. Yksityiset yksiköt, jotka työskentelevät kollektiivisen edun mukaisesti, voivat päästä yli binääristä argumentista, joka on aina yksityinen vastaan julkinen. Lisäksi meillä on mielenkiintoisia innovointeja tässä. Jos pienyrittäjät tekevät yhteistyötä, he voivat saada skaalatuottoa innovointioteknologiassa esimerkiksi kun pyritään järjestämään erittäin tärkeitä työkaluja, joiden avulla voidaan näitä uusia yritysmalleja innovoida. Epäonnistumiset markkinoilla tässä suhteessa ymmärrämme, tässä suhteessa ymmärrämme esittelijän tavoitteen, mutta meillä ei ole mitään kunnon määritelmää sille, joten mielellämme jättäisimme sen ulkopuolelle. Samalla kuitenkin, kun viedään eteenpäin työpaikkojen laatua, niin Nämä ajatukset ovat sinänsä arvokkaita, mutta emme näe niiden kuuluvan tämän ehdotuksen puitteisiin. Ei ole aivan selvää se, millä tavalla näihin tavoitteisiin voitaisiin käytännössä päästä. Asioista täytyy sopia, koskee yrittäjyyden, yrittäjyyteen kannustamista. Erilainen toimintaympäristö voi olla hyvä varsinkin niille ryhmille, jotka eivät ole niin kiinnostuneita yrittäjyydestä. Lisäksi tuemme voimakkaasti sitä, että tälle ohjelmalle annetaan kansainvälinen ulottuvuus. Esimerkiksi tuetaan teollisia ja sääntelyyn liittyviä yhteistyöhankkeita kolmansien maiden kanssa. Muut kuin tariffiesteet lisäävät ongelmia sääntelyn lukkiutumiselle, jossa kaksi samankaltaista standardia eivät tunnista toisiaan. Ja tässä suhteessa meidän mielestämme nämä kolmasia maita koskevat säännökset ovat hyviä. Lopuksi tuemme sellaisia säännöksiä, joiden avulla on tavoitteena vähentää hallinnollista taakkaa, kuten myöskin toimenpiteitä, joiden avulla selvennetään synergioita saavuttaa muiden ohjelmien kanssa. Kiitoksia. Thank you very much, colleague Telichka. Kiitoksia. Ja sitten Alistair Telichka. Sure, uh, first of all... Kiitoksia suoka anteeksi, kun tulin myöhässä ja en kuullut ihan kokonaan tojan alustuspuheenvuoroa, mutta tänään on monta päällekkäistä kokousta. Pari huomiota. Ensinnäkin pidän tätä ehdotusta hyvänä. Integraatio on ihan oikea tapa edetä. Mutta en nyt tiedä, mennäänkö tässä integraatiossa vähän liian pitkälle. Pitäisikö keskittyä paremmin prioriteetteihin? Ja tietysti hallinnollista taakkaa halutaan supistaa, mutta toivottavasti tämmöistä ei johda taakan lisääntymiseen, mutta tätä nyt täytyy vielä tarkastella. Se on kysymys, joka pitää vielä selvittää. Meillähän on neuvostossa monet jäsenvaltiot kanalamme, mutta komission jäsen oli aika vaatimaton budjetin suhteen. Ja meillä kuitenkin on näitä paineita. Enisa ei ole tekninen virasto ja se heijastelee tämän hankkeen merkittävyyttä. Ja sitten johtojen lausunto on ihan hyvä. Voin tukea valtaosaa hänen ehdotuksestaan. Puhuin jo budjetista ja on hyvä, että valmistelija puuttuu tähän asiaan. Meidän pitää ehkä myöhemmin tehdä tästä kompromissi. Sosiaaliyrityskäsite on niin laaja, ja tässä mistä Toija puhui, niin olen täysin samaa mieltä. Toisaalta sitten julkisen yksityisen sektorin kumppanuus ja sen määritelmä. No, tämä nyt on minulle aika hankalaa, koska olen huolissani siitä, että yksityiset yritykset, jotka ottavat riskejä, niin tämä kilpailu lainausmerkeissä on sitten epäedullista niille. Eli minun ryhmälleni tämä on vaikea kohta ja toivottavasti löydämme tästä jonkinlaisen ulospääsyn. Ja arvostan valmistelijan ponnisteluita, eli artiklasta kolme ja kohta kahdeksan. Niitä on täsmennetty ja varmasti sitäkin Alde tukee. Ja odottelen sitten tämän työn loppuun saattamista. Kiitos. Thank you very much, Pavel. Kiitoksia, Pavel. Ja sitten vihreistä Tilimets. Kiitos parhaat kollegat, parahin äh, esittelijä. Haluan kiittää edustaja Toija hienosta työstä, jota hän on tehnyt äh, tässä lausuntoluonnoksessa. Haluaisin korostaa sitä, että eilen, eilen IPCC, kansainvälinen ilmastopaneeli, äh, julkaisi raporttiinsa ja vahvisti Pariisin ilmastosopimuksen kulmakivenä tunnetun 1,5 asteen äh, lämpenemisrajoituksen vuosisadan loppuun mennessä. Tämä on edelleen tämä tavoite saavutettavissa, mutta jotta siihen päästäisiin, tarvitaan radikaalia muutosta. Katson, että meidän tulisi myös tätä kautta pyrkiä vähähiili teknologiaan ja horisontaalisen monivuotisen rahoituskehyksen tavoitteeseen siitä, että vähintään 30 prosenttia menoista tulisi käyttää ilmaston hyödyksi. Olen valmistelijan kanssa samalla, samaa mieltä siitä, että pk-yritysten rahoitusta tulee vahvistaa. Täytyy saada yksi palvelupiste – Kuitenkin haluaisin nostaa esiin kolme seikkaa, jotka ehdotuksessa kiinnittivät huomioon. Ensinnäkin kestävyys. Komission ehdotuksessa kestävyyskonseptina ja siihen liittyvät kriteerit ja indikaattorit, jotka olivat kosmessa ihan täysin mukana ja jotka myös mainitsivat ilmastovastustuskykyisen kestävän yhteiskunnan niin nämä ovat nyt hävinneet komissioehdotuksesta ja vihreille, meille vihreille eh, kestävyystavoitteet eh, kulkevat käsi kädessä eh, kilpailukyvyn kanssa ja yrityksissä, erityisesti pk-yrityksissä ja startup-yrityksissä. Tämä täytyy ottaa huomioon, joten tulen tekemään tarkistuksia, jotka pyrkivät vahvistamaan kestävyyskriteereitä ja indikaattoreita. Toiseksi monitorointi ja raportointi, kun puhutaan näin siihen liittyvistä yleisistä vaatimuksista. Ne ovat aika epäselvät verrattuna käynnissä olevaan kosmeohjelmaan. Kyllä minä yhtäältä ymmärrän, että jos puhutaan vaikkapa kuluttajansuojasta, turvallisuudesta kilpailusta ja tilastoista samaan aikaan, niin monitorointi ja raportointi voi olla vaikeaa, mutta jos me haluamme panna tehokkaasti tätä lainsäädäntöä niin, että se hyödyttää sitten kansalaisia, niin täytyy tietää, että mitä tapahtuu, joten puutteet, mutta myös menestystarinat täytyy saada tietoon. Näin ollen täytyy määritellä tiettyjä vaatimuksia ja tulen tässä kyllä asiaa vielä paneutumaan. Kolmas ja viimeinen huomio, niin erityiset pk-yritysten tarpeet, niin kuin edustaja Toija aivan oikein mietinnössään toteaa, Kosmessa – on viitattu molempiin kohderyhmiin, jotka saattaisivat tarvita tukea yrityskulttuurin, koulutuksen ja niin edelleen alalla. Ja PK-yritysten tarpeet, rahoituksen saaminen, hallinnollisen taakan keventäminen ja niin edelleen. Voisitko nyt puhua hitaammin? Puheenjohtaja jo loppui kyllä, mutta niin, sanoisin vielä, että tällainen yksi palveluspiste olisi todella suureksi hyödyksi. Kiitän esittelijää ja odotan yhteistyötä kollegojen kanssa. Tulkin huomio, kun tänne tullaan lukemaan puheita noin nopeasti, niin simultaanitulkkaus on hyvin vaikeaa. Niin, noin nopeasti ei tosiaankaan pitäisi puhua. Sitten Kolicek. Voitteko sijaistaa Paloma Lopes Bermejoa, joka on varjoesittelijä? že nemohu být rovnocenou náhradou, ale přesto se pokusím. Pyrin tekemään parhaani tässä suhteessa ja kun puhutaan pk-yrityksistä, aivan kuten oikein täällä esittelijä otti esille, niin nämä ovat erittäin tärkeitä Tsekin tasavallassa – Meillä on kokemuksia siitä, että suuryritykset ovat hyvin pienessä osassa täyttämässä valtion kassaa, koska ne ovat usein selkää tässä toiminnassa, että sieltä ei tule mitään valtiolle, kun taas pienet yritykset jäävät maahan ja maksavat veroja. Monet yritykset eivät ole edes tsekkiläisiä, vaan niiden pääpaikka on muualla Euroopan unionissa. Näinhän on kyse silloin, kun veroja mm, optimoidaan. Se on yksi näistä todella suurista tyhmistä järjestelmistä Euroopan unionin sisällä. Minun mielestäni on oikein hyvä, että sosiaaliyritykset otetaan myös mukaan, kuten myös yhteiskunnallisia palveluita tarjoavat yrityksiä – kunnissa. Nämä, näitä voidaan oikeastaan tukea kuntien puolelta. Kohderyhmät on erittäin hyvin kuvaltu ja olen sitä mieltä, että on oikein myönteistä, että keskitetään hallinnollinen prosessi tässä suhteessa, eli yhden toimipaikan järjestelmä on oikein hyvä ja tässä puhun nimenomaan vihreiden edustajalle, joka puhui ennen minua, korostaisin hiukan enemmän tätä vihreää näkökulmaa. Esimerkiksi meillä on paljon pienyrityksiä tai pieniä uusiutuvan energian tuottajia. Ja minusta vaikuttaa siltä, että tässä suhteessa voitaisiin saada aikaiseksi paljon mielenkiintoisia tuloksia, että kysymys ei ole pelkästään pienistä käsityöläisistä, vaan myös esimerkiksi pienistä energiatuottajista, että autetaan meitä hiukan hallinnon puolella. Ja tämän lisäksi mielestäni tämä mietintö on suuri askel eteenpäin ja kollega, joka esitteli, varmasti tekee erinomaista yhteistyötä edustaja Toijan kanssa. Kiitos sitten EFDD-ryhmästä. Amat, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Me kaikki tiedämme, että globalisaatio ja kriisi ovat asettaneet pk kovaan tilanteeseen. Monet ovat panneet pilit pussiin ja toiset kärsivät vielä näistä vaikutuksista, kun ajatellaan työpaikkoja ja taloudellista vaurautta. Sisämarkkinaohjelmassa pyritään harmonisoimaan sääntöjä ja yritetään tukea yrityksiä ja niiden kilpailukykyä elintarviketurvallisuutta, turvallisia rahoituspalveluita. Näin ollen tarvitaan päättäväisempää toimintaa ja meidän pitää pidentää kosmeohjelmaa ja toivottavasti pystymme vahvistamaan sitä ja näin voimme tukea mikro- ja pk-yrityksiä. Ja meidän pitää myöskin katsoa tilastotietoja. Niiden avulla voidaan toimia kestävämmällä tavalla kaikilla aloilla. Meidän ei pidä muistaa ainoastaan Pariisin sopimusta, vaan se, että meillä pitää olla vähempää hiiltä taloudessa vuoteen 2050 mennessä. Ja sitten rahoituspalveluista, kuten investi-eun osalta on tehty, niin meidän pitää kieltää toiminnat, jotka ovat liian riskialttiita. Ja meidän pitää vielä todeta, että meillä pitää olla kunnollista koulutusta loppukäyttäjille, jotta ymmärtää kaikki mahdollisuudet, joita saattaa tarjoutua yrityksille ja kansalaisille. Ja lopuksi muistuttaisin vielä, että tässä hankkeessa käsitellään myöskin tilastotietoja. Se saattaa olla hyvin tärkeää, kun tehdään poliittisia päätöksiä eri aloilla. Ja jos löydämme rohkeuden tukea tietoja, joiden avulla voidaan mitata myöskin sosiaalista edistystä tai jopa aikaansaatua edistymistä yhteiskunnassa. Tämän voitaisiin ottaa huomioon esimerkiksi saastuminen, päästöt. Ja silloin meillä olisi kunnollinen pohja poliittisille valinnoille, joiden avulla voidaan taata vauraampi tulevaisuus kansalaisille ja yrityksille. Meidän täytyy muistaa nämä asiat ja toistamme nämä vielä omissa tarkistuksissamme. Kiitos. Very much, madam. Kiitoksia. Ja sitten komissiosta, olkaa hyvä. Parahin puheenjohtaja Busek, arvoisa valmistelijat ja varjovalmistelijat, tosiaan kasvupääosastolla olemme olleet hyvin, hyvin tyytyväisiä siihen tukeen, jonka valiokuntanne aina on meille antanut ehdotuksillemme. Ja nyt pohjautuen COSME-ohjelma-arvioon, joka on ollut hyvin myönteinen kaiken kaikkiaan, olemme nyt sitten hienosäätäneet tätä ehdotusta ottaa integroiduksi sisämarkkinaohjelmaksi, jolla on oma erityinen PK-yrityksiin liittyvä pilarinsa. Ja olemme ottaneet todella paljon oppia myönteisestä palautteesta ja hyvästä työstä aiemmin ja nyt sitten olemme valmiit tarttumaan uusiin haasteisiin kun puhutaan näistä eri politiikoista, niin rahoitusvälineiden ei-rahoituksellinen ulottuvuus menee Invest EU-ohjelman kautta, mutta huolehdimme siitä, että synergiaa on vahvaa ja että tuki on mahdollisimman tehokasta, niin kuin se on ollut tähänkin asti menneisyydessä. Kiitokset eri ehdotuksista. Enterprise Europe, yritys, sitten Eurooppaa verkostoa silmällä pitäen innovaatioita haluamme tukea ja Rybisch nosti tässä tiettyjä parannusehdotuksia esiin. Ja luonnollisesti on tiettyjä maita, joissa tukijärjestelmä toimii paremmin kuin toisissa, mutta tämä on kuitenkin edelleen tämä merkittävä lippulaiva aloite, jolle tukea kaipaamme ja jonka pohjalle olemassa olevalle pohjalle uusi työkin perustuu. Meillä on nyt sitten oma työryhmä myös sille, miten pk-yritykset voivat vapaakauppaa sopimuksista hyötyä. Eli kaikki tämä on mahdollista hyvän, hyvin rahoitetun eurooppalaisen yritysverkoston ansiosta. Toi, ja muut mainitsivat sen, että olisi hyödyllistä viitata sosiaalisen Eurooppaan. Tämän mielellämme otamme mukaan, mutta sitten täytyisi myös viitata sosiaaliseen talouteen ja Eh, sosiaaliseen yrittäjyyteen. Tämähän on hyvin monipuolinen asia. Eh, sitten eh, nuorten yrittäjien Erasmus-ohjelma. Kiitämme tältäkin osin valiokuntaanne tuesta. Kyllä, tämä on todella esimerkki ohjelmasta, joka on aika matalalla profiililla lähtenyt liikkeelle, mutta joka on aivan erinomaisen toimiva ohjelma. Eh, nimi nyt ei ole niinkään merkityksellinen, mutta onhan tämä brändi toki tunnettu. Kyseessä on mentorointi, ohjelma, joka liittyy yrittäjyyteen ja arvoissa edustaja Rybisch, myös tämä ulottuvuus otetaan huomioon. Olemme juuri käynnistämässä pilottivaihetta, eh, joka liittyy kansainvälisyyteen. Tätähän tekin ehdotitte. Sitten rahoitus, osuudet. Me emme ole ehdottaneet toimia varten vähempää rahaa kuin aiemmin, mutta tietenkin jos äh, yritysten Eurooppa-verkostoa halutaan vahvistaa, niin tätä varten tarvitaan sitten äh, resursseja. En mene yksittäisiin tarkistuksiin, mutta indikaattoreista tietenkin äh, täytyy löytää tasapainoa tarpeellisten hyödyllisten indikaattorien suhteen niin, ettei synny liikaa hallinnollista taakkaa olemme tällä hetkellä juuri sopeuttamassa indikaattoreita myös yritysten Euro- Euroopan verkossa, verkostossa ja mielellämme voimme myös kertoa teille näistä teknisistä yksityiskohdista tarkistuksiin liittyen, mutta kaiken kaikkiaan olemme kyllä erittäin tyytyväisiä tähän tukeen, jota teiltä olemme saaneet. Tämä on hyvin, hyvin arvokasta palautetta meille. Kiitos paljon. Uh, ähm, madame. Kiitoksia. Ja sitten vielä valmistelija. Kiitoksia. Kiitos kaikille kollegoille. Jokaisella oli jotain lisättävää tähän keskusteluun ja kaikki tehdyt ehdotukset sekä Rybikin että muut olivat aivan hyviä. Tarkistelemme hiukan tarkemmin näitä asioita, kuten Telitska sanoi. Siellä oli pari kohtaa, jotka hän haluaisi ymmärtää paremmin. Eli kun kyse on vaikka paikallisista yrityksistä, jotka suorittavat yleisöllisiä palveluita ja niiden juridinen tilanne on erilainen eri maissa. Eli voisimme luoda yhteisen profiitin kaikille. Näitä uusia yrityksiä kannattaa tukea. Haluaisin, että saamme selkeän enemmistön mietinnön taakse. Ja oli samaa mieltä kestävyydestä ja näistä muista asioista. Eli kaikki puheenvuorot olivat sellaisia, joita voin tukea. Meidän pitää hiukan vahvistaa rahoitusta, koska meillähän on tämä eurooppalainen yritysverkosto, mutta meidän täytyy miettiä näitä pk-yritysten palveluita. Niiden saattavuutta pitää parantaa, koska kaikkihan sanoo tätä hyvää. Hyvä hanke, hyvää hallintoa, oli se sitten komissio tai kuka siitä sitä vastaakin, mutta sitten kun monet ovat lähteneet mukaan tähän, niin rahoitusta ei enää ollutkaan saatavilla. Eli ehkä rahoitusta voitaisiin löytää paikallistasolta. Ja tehän tiedätte, että PK-yritykset ei, ei kannata käyttää rahoja tämmöisiin hankkeisiin, jos on niin epätodennäköistä, että hanke onnistuu. Eli rahoitusta on vähän ja vastaanottajia näin paljon, eli meidän pitäisi PK-yritykselle varata tietty osa. Ja meidän pitää yhdessä vahvistaa tätä hanketta, antaa sille näkyvyyttä ja teemme sitten yhteistyötä varjoisitelijoiden kanssa hyvässä yhteistyöhengessä. Kiitos. Kiitos. Määräaika tarkistuksen jättämiselle on 15. lokakuuta. Ja niitä käsitellään sitten 5. päivä marraskuuta. Ja sitten valiokunta-äänestys 21. tammikuuta. Eli tässä oli kohta 17 ja sitten kohta 18. Aserin vuosittaisen markkinoiden seurantakertomuksen esittely ja keskustelu. Ja Alberto Potocnik, Aserin johtaja, pitää tämän esityksen. Eli Eli haluaisin vielä sanoa, että Alberto Ponocnik, Aserin johtaja, Hänen kautensa piti päättyä 15. syyskuuta, mutta hän nyt toimii virkaa tekevänä johtajana toistaiseksi. Ja kolmas energiapaketti, ASER ja sisämarkkinoiden seuranta kaasun ja sähkön osalta. Saamme virastosta vuosittaisen raportin, joka on neliosainen, eli sähkö, kaasu sekä vähittäiset että tukkauppa ja sitten kuluttajan suoja. Eli meillä on nyt tämä tämänvuotinen raportti, joka julkistettiin 3. lokakuuta eli viime viikolla. Ja se liittyy kaasun tukkumarkkinoihin ja osittain myöskin sitten sähkön ja kaasun vähittäismarkkinoihin. Ja muut kaksi opusta julkistetaan sitten kuun lopussa. Tälle valiokunnalle on tärkeää kuunnella teitä, johtaja, ja kuulla teidän kantanne, mitä tulee markkinoiden valvontaan, koska aserahan on tärkeä osa markkinoita. Olkaa hyvä. Um, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Arvoisat valiokunnan jäsenet, on suuri kunnia saada taas olla täällä tänä vuonna esittelemässä joitakin näitä tuloksia meidän vuosittaisesta, markkinavalvontakertomuksistamme. Kuten puheenjohtaja juuri maininnut, tämä vuosi ja viime vuosi ovat olleet vuosia, jolloin on tarkasteltu neljää suurta asiaa. Sähkön ja kaasun tukkumarkkinoita ja sitten vähittäismarkkinoita – koska minulla ei ole paljon aikaa käytettävissä, niin pyrin keskittymään näihin pääviesteihin, joita saadaan toimii tästä meidän valmentotoiminnastamme. Te näette, että jotkut myönteiset viestit vahvistuvat vielä tänäkin vuonna ja jotkut niistä haasteista ovat edelleen voimassa. Että viime vuonna oli hyvät uutiset ovat kuitenkin ne, että tämän parlamentin ja muiden Euroopan unionin toimielinten toiminta, kun ohjataan liberalisointiprosessia energiamarkkinoilla ja pyritään luomaan energiamarkkinoita Eurooppaan ja kansallisten toimijoiden, viraston, sidosryhmien työ nyt sitten tuottaa hedelmää. Ja lopu, lopulta kuluttajat voivat saada itselleen hyödyn näistä prosesseista. Aloittaisin siis tästä myönteisestä viestistä. Vähittäishinnat ovat laskussa mikä jo sinänsä on myönteinen viesti. Mutta minusta tästä nyt on turha vielä innostua. Kysymyshän ei ole pelkästään hyvinvoimien markkinoiden lopputuloksista, vaan osittain se on seurausta myös kansainvälisistä energiamarkkinoiden suuntauksista. Se, mistä kuitenkin voimme olla ylpeitä, on se, että vihdoinkin viime vuodesta lähtien vähittäishinnat seurailevat tukkuhintoja – Useiden vuosien ajan on saatu nähdä, että tuukkuhinnat laskevat ja vähittäishinnat nousevat. Viime vuodesta lähtien on saatu nähdä myöskin, miten nämä hinnat keskimäärin ovat samankaltaisia suuntauksilta, mikä merkitsee puolestaan sitä, että markkinat toimivat paremmin, koska tukkumarkkinoiden hintasignaalit näin saavuttavat kuluttajat. No sitten se kiistanalainen osa, mitä me kuitenkin eurooppalaisena kuluttajana maksamme, se mm, mm, vähenee yhä enemmän. Tämä osa on se, joka kattaa tuon hyödykeosan, siis kaasun ja sähkön. Tietysti meidän täytyy maksaa muitakin kustannuksia, siirtokustannukset yrityksiin tai koteihin, eli verkkokustannukset, sitten on verot, on muitakin osioita, kuten uusiutuvat tue, uusiut lähteiden tuet, nämä ovat suuri osa sitä, mitä maksamme. Tämä ei ole mikään äh, arvoon liittyvä arviointi, vaan toteamus. Kysymys on siitä, että mm, sähkössäkin hinnasta noin kolmasosa muodostuu itse sähköhinnasta, kaasussa noin puolet. Se kannattaa pitää mielessä sitten, kun pyritään kilpailua viemään eteenpäin. Mutta se, mitä vielä totesin, että vihdoinkin vähittäishinnat heijastelevat tukkuhintoja. Katsotaan, mitä tuolla tukkupuolella tapahtuu. Ensin ka- eh, kaasun puolella siellä saadaan nähdä, että ne suuntaviivat, joita olette hyväksyneet viime vuosien aikana, itse asiassa nyt vaikuttavat markkinoihin. Yhä enemmän kapasiteettia myydään lyhyellä aikavälillä. Pitkän aikavälin sopimukset, tuo sininen alue tässä kaaviossa on edelleenkin tärkein, mutta nähdään, että tuo keltainen osio sen päällä on nyt kasvamaan päin. Lisäksi saadaan nähdä, että rahoituskapasiteetin lisääntymisen myötä tuo kirjoituskapasiteetti vähenee, mikä merkitsee, että meillä on hiukan ylikapasiteettia. Ja se, mitä nyt saadaan nähdä lyhyellä aikavälillä, on se, että kapasiteetin hyödyntäminen vastaa paremmin nyt lyhyen aikavälin markkinoiden tarpeita. Eli näin käytetään tehokkaammin. Tämä myös parantaa toimitusvarmuutta. Tässä saatte nähdä, tässä meillä on yksi toimenpide, joka koskee tätä indeksiä, joka meillä on edessämme, kaasumarkkinoiden arvo eri jäsenvaltioissa ja niiden kyky vastustaa yhden lähteen heikkenemistä. Ja kuten näette, monet yritykset ovat parantaneet tilannettaan. Tuo sininen palkki viittaa vuoteen 2013 ja punainen pilkku 2017. Se on viimeinen luku, joka meillä on olemassa. Kuten näet, markkinatehokkuus on parantunut miltei kaikkialla ja useimmat jäsenvaltiot ovat nyt korkeammalla kuin tämä kynnysarvo. Eli 110 tuossa kysynnässä. Lopputarjonta edelleenkin palvelee markkinoita. Jos vastataan tähän 110 prosentin vertaisarvioon, niin silloin markkinoille tulija ei kykene samaa minkäännäköistä monopolivaltaa. Ja yhä useampi markkina-alue vastaa juuri tätä kynnysarvoa. Pidän näistä kartoista kovasti, sanoin sen jo aiemmin. Kun katsotaan Euroopan karttaa tässä ja katsotaan lähdekustannuksia eri maissa ja katsotaan tuota lähdekustannusta esimerkiksi Alankomaissa, TTF, joka on kaikkein likvidein koko mantereella. Tässä joka tapauksessa nuo keltaiset maat ovat ne, jossa lähdekustannukset vastaavat TTF alle euroa megawattitunnilta. 7, 1 suhde 3 ja yhdestä kolmeen ja tumma sininen yli kolme euroa. Jos nähdään jälleen kerran tämä siirtyminen vuodesta 2012 vasemmalla tilanteeseen vuonna 2017, paljon enemmän ovat hinnat lähentyneet. Kaasutarjoajat jotka myyvät kaasua meille ja yrityksille kautta Euroopan, itse asiassa saavat tätä kaasua samankaltaisimmin ehdoin Euroopassa. Ja minusta erittäin mielenkiintoinen näkemys on se, että keltainen ei siirry idästä länteen. Kaikkein matalimmat kustannukset ovat nimenomaan kilpailukykyisellä markkinoilla. Ja siitä syystä että eurooppalaisen toimielinten ponnistukset ja muiden eurooppalaisten sidosryhmien ponnistelut todella saavat tuloksia aikaiseksi, koska näin tämä lähdekustannus laskee. Nämä ovat ne kolme viestiä, jotka halusin välittää, kun puhutaan kaasusta. Katsotaanpa sitten sähköä. Jälleen kerran hyviä uutisia. Tehokkuustaso, jossa näitä rajayhdysjohtoja käytetään, on parantunut. Se on noin 85-86 prosenttia, mikä merkitsee puolestaan sitä, että 85 prosenttia ajasta rajayhdysjohtojen kapasiteettia käytetään taloudellisella tavalla ja niitä hyödynnetään täysin. Eli hyödynnämme täysin sitä, mitä meillä on. Kartalla nähdään nämä kaksi alkuperäismarkkina-aluetta, joita meillä on. Hintakatot alueella Gibraltarilla tai Barentsin merelle 19 eri oikeustoimialuetta ja sitten MMC Tsekin tasavallasta Slovakian, Unkarin kautta Romaniaan. Seuraava vaihe on sitten näiden kahden alueen yhdistäminen. Näin pitkään vielä ei olla, kun puhutaan hyödyntämisestä Euroopan laajuinen Intraday-hanke. Sen tavoitteena on parantaa Intraday-kauppoja tänä vuonna. Eli seuraava, joka esittelee tuon eh, seuraavan raportin, näkee, että tilanne on parantumaan päin. No, se on hyvä uutinen. Sitten joitakin haasteitakin on. Tässä on kaksi päähaastetta Euroopassa tällä hetkellä. Ensinnäkin matala käyttöaste, kun kysymys on rajoittavasta kapasiteetista. Me olemme sitä mieltä, että keskimäärin Euroopassa noin vain puolet siitä, mitä voitaisiin saattaa markkinoille, hyödynnetään raja ylittävien rajayhdysjohtojen avulla. Tämä osoittaa myös sen, millä tavalla eri alueet toimivat kahdella ulottuvuudella, miten hyödynnetään näitä rajayhdysjohtoja ja mitkä ovat hintaerot naapurivyöhykkeiden välillä. Eli paljon on vielä tehtävää, kun pyritään parantamaan sitä tapaa, joka meillä on, kun katsotaan kapasiteettia ja sitä, missä tarvitaan lisäkapasiteettia. Kun tarkastellaan sitä, että onko joku maa, onko siellä riittävästi voimavaroja, niin tietysti tuon al- tuossa alueessa pitäisi ottaa huomioon myös naapurialueet ja mitä resursseja näissä naapurimaissa voisi olla. Se täytyy tehdä kunnolla, koska jos ei konsultoida naapureita, saattaa olla, että lasketaan kaksi kertaa samat asiat. Jos ei tehdä ollenkaan, saattaa olla, että investoidaan liikaa omaan maahan. Mutta kuten nyt nähdään, varsinkin nämä punaisella keltaisella olevat maat, tämä potentiaalinen rajoja ylittävä osuus voimavaroista yli rajan ei ole tullut huomioon otetuksi. Muissa maissa se on otettu huomioon deterministisellä tavalla. Ne ovat näitä vaaleamman sinisiä tai harmahtavia ja sitten tummemman siniset on ne, joissa asia on otettu huomioon. Ja loppuviestini on sitten se, että eurooppalaiset kuluttajat ansaitsevat paremman tavan toimia. Tämä on myös karkea arvio siitä, mitä voidaan saada aikaiseksi ja mitä on vielä aikaan saatavana. Vihreä palkki on tämänhetkinen tilanne. Punainen palkki näyttää, missä me voisimme olla, jos täytäntöön panisimme kaikki eurooppalaiset säännökset mukaan lukien jotkut parannukset, joita olemme virastona suositelleet viimeisten vuosien aikana. Eli selkeästikin paljon hyötyä on saatu markkinoiden integroinnilla, hyötyä on saatu niiden yhdistämisellä, hyötyä on saatu myös päivän, sisäisen, päivän sisäisten markkinoiden yhdistämisellä. Ja tietysti on tärkeää myöskin katsoa tätä laskelmaympäristöä niin, että voidaan mahdollistaa lisäkapasiteetin saaminen markkinoille. Toimitusvarmuus ja sen koordinointi, sitähän tällä hetkellä ei tapahdu. Ja lopuksi sitten, kunhan tuo tarjousvyöhyke nyt jotenkin konfiguroitaisiin uudelleen, niin meidän mielestämme voitaisiin saada aikaiseksi parempia tuloksia, jos, näin, jos saisimme aikaiseksi siis tehokkaamman määrittelyn. Tämä oli siis ihan vuoden huippu. Näissä julkaisuissamme, jota on jo julkaistu, jota julkaistaan tulevaisuudessa, näette sitten enemmän. Kiitoksia. Kiitoksia johtaja ja onnittelut tästä tehdystä työstä viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Eli siitä lähtien, kun energiapakettia alettiin työstää 2010. On hyvä, että pidätte huolta näistä asioista ja ensimmäisenä Langen. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa johtaja. Kun katsoo tilannetta kaiken kaikkiaan, virasto on tehnyt oikein hyvää työtä. Tiedämme, että eteneminen on hidasta, koska jäsenvaltiot paikka paikoin toimivat estävästi. Mitä tulee rajayhdysjohtoihin, tämähän on jo vuosia ollut vaikea aihe Muistan, kun keskustelut käynnistettiin näistä rajayhdysjohdoista, niin äh, niistä kieltäydyttiin kansallisista syistä, isojen ja pienten jäsenvaltioiden välillä esimerkiksi. Ja mm, virastollahan sitten on ollut äh, mahdollisuus äh, hallinnoida, vaatia, siirtää näitä rajayhdysjohtoja ja joissa jäsenvaltioissa Tämä on kyllä ihan nähtävilläkin, kun tätä mm, Aserin vuosikertomusta katsoo. Kiinnittäisin huomioon toiseen tapaukseen Akvint, jossa ranskalainen verkkotaho totesi, että mahdollisesti edessä olevan Brexitin, johon itse en vielä usko, vuoksi. Ja nyt kun oikeudellinen tilanne ja taloudellinen tilanne on epäselvä, niin Ranskan sähköverkko PK-yhtiö ei voi päätöstä tehdä. Tämä liittyy tapauksiin yhdistyneen kuningaskunnan ja Ranskan välillä. Näin, että täällä on tuosta teidän kuvastanne, että tässä oli hyvin paljon, paljosta kyse. No tämä hanke hyödyttää brittejä ennen kaikkea. Ihan hyvä, niin mehän haluamme rajat ylittävää toimintaa myös, jos yhdistynyt kuningaskunta on sitten liittymisneuvotteluja käymässä, niin avata nämä suuret markkinat. Mutta nämä eh, päätöksentekorakenteet eh, kansallisten viranomaisten käsissä kyllä aiheuttaisivat eh, ylimääräistä viivettä ja kysyisinkin teiltä ensinnäkin, onko kiista tapauksia, joissa Aserilla ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa kansallisiin päätöksentekeviin viranomaisiin ja toiseksi Voisitteko tällaisessa tapauksessa esimerkiksi Akvintille eh, todeta mm, komission de Regulation de l'énergie eh, on tosiaan eh, ilmoittanut tai tehnyt tämän ilmoituksen. Näettekö tällaisissa ja vastaavissa tapauksissa vielä paljon parantamisen varaa? Kiitos paljon. And, uh... Kiitoksia sitten, Kari Petersen. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitoksia Potocnik tästä erinomaisesta alustuksesta ja todella hienosta työstä, jota olette virastossa tehnyt teidän kaudellanne. Me arvostamme tätä. Jos nyt oikein ymmärsin nämä luvut, jotka otitte esille, niin haluaisin kuulla hiukan lisää. eli rajat ylittävät kysymykset. Te sanoitte, että puolet tämänhetkisestä rajanylityskapasiteetista oli viime vuonna käytössä. Ja jos tämä pitää paikkansa, niin saman hyvin, sama tyyppi lukema kuin edellisenä vuonna. Eli jos nyt oikein ymmärsin, niin oikeastaan mitään edistystä ei ole tapahtunut rajat ylittävässä vaihdossa – Eli voisitko tästä kertoa hiukan lisää? Ja sitten kalvon, joka liittyi sosiaalietuuksiin. Se taisi olla sivulla kahdeksan. Niin ymmärsinkö oikein? Eli kun lisätään nämä etuudet Siis kyse on jostain kymmenestä miljardista vuodessa sosiaalietuuksina kaikille eurooppalaisille, jos menisimme tässä asiassa ihan loppuun asti. Eli voisitko nyt tästä vielä kertoa hiukan lisää? Ja kiitos tosiaan kaikesta hienosta työstä, jota virastossa on tehnyt ja te henkilökohtaisesti. Kiitos. Dalunde. Kiitos sitten Dalunde. Uh, dear director, Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa johtaja, teidän esityksenne on kyllä osoitus surullisesta todellisuudesta. Jäsenvaltiot eivät ajaa, avaa rajojaan ja puolustavat omia kansallisia markkinoitaan. Tämä on huono asia eurooppalaisille veronmaksajille, joiden varoja on investoitu kovasti näihin yhteisiin infrastruktuureihin ja sitten kaikki pysähtyy rajoilla. Eli tässä on merkittäviä esteitä vapaalle liikkuvuudelle. Suljetut rajat aiheuttavat myös turvallisuusriskejä. Belgian kriisi osoittaa, mitä tapahtuu, jos markkinat eivät toimi ja naapurit haluavat suojella omia markkinoitaan. Tänä vuonna todennäköisesti toimii neuvottelut uusista Aserin säännöistä saatetaan päätökseen. Sen heikentäminen ei ole meidän mielestämme, meidän vihreiden mielestä toivottava, vaikka jotkut jäsenvaltiot sitä toivovatkin. Vihreät ovat aina halunneet vahvaa riippumatonta aseria ja sille vahvan riippumattoman johtajan, joka pystyy ottamaan eri intressit tasapainoisesti huomioon. Toivon, että Euroopan parlamentin nämä ehdotukset Eiserin vahvistamisesta menevät läpi. Kiitoksia. Kiitos sitten Kolicek. se Kiitoksia. Palaisin edelliseen kokoukseen, jossa Potocnik oli paikalla. Siis ei puhunut Viinin kokouksesta, vaan valiokuntakokouksesta. Silloin että kun ajatellaan sähkön toimitusta rajojen yli, niin on maita, kuten Puola, joka yrittää estää tällaisen rajat ylittävän energiatoimituksen. Slesiassa, Tsekin tasavallassa yhteydet ovat hyvät, mutta on mahdotonta ylittää Puolan rajaa. Ja sitten Balkanin maat, jotka olivat mukana taulukossa harmaalla. Nyt ei ole ihan selvää, onko kyse Bosniasta tai Makedoniasta, Pohjois-Makedoniasta, Albaniasta vai muista Balkanin maista. Eli Onko tilannetta oikaistu? Te sanoitte, että nämä maat puolustavat rajojaan ja estävät energian toimittamisen rajan yli, ja se on aiheuttanut ongelmia. Kiitos. Kiitos, Tendamato. Kiitoksia. Kaksi kysy- kysymystä. Kun ajatellaan näitä uusia putkia, Tapia Poseidon, paranevatko ne tämän suunnitelman myötä. Ja sitten oli prosenttilukuja liittyen hintoihin ja veroihin. Eli voisimme kysyä tästä virastolta, koska jäsenvaltioissahan verot ovat erilaisia, eli onko se vaikuttanut tilanteeseen? Kiitoksia. No niin, siinä tuli kysymyksiä ja huomioita ja nyt sitten kuuntelemme taas teitä. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Menen nyt hiukan syvemmälle tiettyihin kysymyksiin. Langen ja Pedersen ja muut. On totta, että tällä hetkellä emme käytä näitä yhdysputkia täysimittaisesti – mutta tällä hetkellä on syrjintää mielestämme, kun ajatellaan rajat ylittävää toimintaa ja maiden sisäiset järjestelyt ovat nyt edullisemmassa asemassa. Ja hinnoittelu ei heijasta todellisuutta, vaan pikemminkin politiikkaa. Usein hinnoissa näkyvät maarajat on esimerkiksi Ruotsi, Norja, Italia. Siellä on useita alueita maan sisällä, mutta monissa toisissa maissa alue vastaa koko maata, eikä se vastaa sähkötodellisuutta. Eli jotta voidaan ottaa huomioon sisäinen energiansiirto, silloin täytyy rajoittaa rajoilla käytössä olevaa kapasiteettia – Ja Kovalicek kysyi tästä. Esimerkiksi Saksan ja Puolan välisellä rajalla, mutta myöskin Saksan ja Slovakian, Saksan ja Tsekin tasavallan välisellä rajalla on vähennetty tätä kapasiteettia lähes nollaan, koska valtaosa tästä kapasiteetista, jota on olemassa, niin se menee näihin siirtoihin, jotka liittyvät sisäisiin järjestelyihin, mutta fyysisesti ne usein koskettavat koko maata ja vievät sitten kapasiteettia sieltä. Asiaan voidaan puuttua erinäisin tavoin. Ensinnäkin meillä pitäisi ehkä nämä hinnoittelualueet jakaa uudelleen, tai ainakin pitäisi antaa oikea merkki niille, jotka luovat ongelmia, jotta he kuunnella ymmärtävät vaihtoehdot, kustannukset, hyödyt. Näin suosittelimme no- marraskuussa 2016 ja on hienoa, että komissio on ottanut onkensa tietyistä suosituksista, kun nyt uudelleen laaditaan sähköasetusta, joka esiteltiin syyskuussa 2016. Ja sitten kiista eri tahojen välillä. No tämä on viraston rooli. Ja tämä on ainoa tapaus tällä hetkellä, jossa voimme tehdä sitovia päätöksiä. Eli jos kaksi tai useampi kansallinen viranomainen eivät pääse yksimielisyyteen. Ja tässä puhuttiin just tästä Saksan ja Ranskan välinen kysymys. Siellä ei pystytty myöntämään poikkeusta ja sitten päätös toimitettiin meille ja me teemme päätöksen kuukausi sitten. Ja kuten totesitte, niin tällä raja-alueella on paljon kysyntää. Ja olemme arvioineet, että nämä uudet interkonnektorit ja muita, joita tälle rajalle kehitetään, olisivat arvokkaita ja niistä olisi hyötyä Tällä hetkellä on ongelmia, kun ajatellaan rajat ylittäviä interkonnektoreita Ranskan kanssa, koska Ranskan kansallinen lainsäädäntö estää sen, mutta tämä nyt on Ranskaa koskeva ongelma eikä eurooppalaista lähestymistapaa koskeva ongelma. Ja Pedersen, jos katsotaan näitä lukuja, siis nämähän ovat arvioita. Ja tässä oli tiettyjä osioita, jotka olivat hiukan hämärätyö, koska tietyn tietyn osalta on hiukan epävarmuutta. Me aina joudumme luottamaan kolmansien osapuolten arviointeihin, mutta nyt jo kun fyysisesti yhdistetään Euroopan markkinoita, niin siitä on saatu jo yli 15 miljardin edut vuodessa. Tästä omistuksen eriyttäminen – Tämä on mielestäni aika luotettava arvio. Tästä on saatu jo miljardi ja 200 miljoonaa on vielä käytössä, jos tämä toiminta viedään loppuun. Eli etuja on, meidän täytyy vain tarttua näihin haasteisiin. Sitten Dalunde. Olen kiitollinen siitä, että tuette virastoa. Meidän rajamme eivät ole suljettuja. Välillä ne ovat. Joskus yhdessä maassa saattaa olla kriisi ja sitten viranomaiset sulkevat rajat. Mutta, ja se on ihan laillista. Mutta onneksi näin ei käy kovin usein. Meidän pitää tehdä enemmän sillä, mitä meillä on. Meidän pitää rakentaa enemmän tietyille alueille ja hyödyntää paremmin sitä, mitä meillä on. Eli meidän täytyy avata rajoja hiukan lisää. Mutta kiitos tuestanne. Ja sitten Kolicek kysyi Balkanin maista. No, se ei, ne eivät kuulu meidän mandaattiimme. Jotkut tiedoista, joita löytyy kertomuksesta, kattavat myöskin Balkanin maat. Ne eivät vielä ole mukana näissä markkinajärjestelyissä. Siellä on huutokauppavirasto, jossa huutokaupataan näitä kapasiteetteja, mutta siellä vielä ei olla täytäntöön panemassa näitä sähköön markkinoihin liittyviä säädöksiä. Me tuemme näitä toimia tässä osassa Eurooppaa, mutta en nyt voi sanoa, että siellä rajat olisivat kiinni, mutta vielä ei ole siinä vaiheessa, että voitaisiin sanoa, että niitä hyödynnettäisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sitten Damaton kysymys. No veroista. Tässä on yhteenveto sähkön ja kaasun osalta. Eli prosentti lukemat eri osuuksien kohdalta. Te löydätte maakohtaisia, yksityiskohtaisia tietoja tästä kirjasesta. Eli ALV on suurin vero, arvonlisävero 23 prosenttia prosenttia sähkön osalta ja saman verran kaasun osalta. Eli neljännes viidesosa menee veroihin suurin piirtein. Kiitos. Ja Langen ihan lyhyesti. Lyhyt lisäkysymys. Akvin hankkeesta sanoitte, että se on päätös, jonka Ranskan viranomaiset ovat estäneet Aserin suhteen. Voitaisiinko ehkä kannella Ranskaa vastaan vai olisiko parempi, jos teillä olisi enemmän toimivaltaa? Minkälainen ratkaisumalli voisi tätä kautta löytyä jatkoa varten? I have to apologize, perhaps I... Nyt täytyy pyytää anteeksi. Ehkä käytin väärää sanaa. Ja nyt, kun näitä lainsäädäntöä, niin se on nyt esteenä. Me teemme päätöksen ja saamme, annamme, että meidän tulkintamme mukaisesti, koska tämä asetus 347 vuodelta 2013 antaa oikeuden saada sääntelytukea ja sääntelyhyväksynnän, ja tätä pitäisi kokeilla Ranskassa. Tästähän on tapausoikeutta. Ja tällöin voidaan jättää huomiotta kansallinen lainsäädäntö – jos katsotaan, että se on ristiriidassa eurooppalaisen lainsäädännön kanssa. Em... No, toimijoiden pitää tehdä oma työnsä ja tätä pitäisi kokeilla. Jos kävisi niin, että mitään muuta keinoa ei ole, niin varmaan sitten tämä poikkeuslupa voitaisiin ehkä myöntää. Mutta kuuluttajien pitää hyötyä näistä toimista ja meidän täytyy katsoa, miten Ranskan kansallinen lainsäädäntö – on yhdenmukainen eurooppalaisten säädösten kanssa. Kiitoksia ja onnittelut vielä kerran työstänne. Kiitos sitoumuksestanne. Nyt olemme kolmas energiapaketissa ja kaikki on nyt teidän käsissänne. No niin, Seuraavaksi menemme kohtaan 19. Raportti meneillään olevista toimielinten välisistä neuvotteluista. Kohta 19. Sähkön sisämarkkinat. Kohta 20. Sähkön sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt. Karinch ei ole paikalla. Eli ihan lyhyesti. Toinen kolmikantaneuvottelu. Olin itse paikalla, eli voin kertoa teille tästä pikaisesti. Toiset kolmikantaneuvottelut asetuksesta liittyvät periaatteisiin sähkömarkkinoilla artikla 3 ja sitten puhuttiin artikloista 6 ja 7 ja sitten markkinatilanne vaikutukset lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin markkinoihin ja tuotteisiin. Tiettyjä sopimuksia on solmittu, mutta esimerkiksi näiden tuotteiden minimikosta esimerkiksi keskustellaan vielä. Ja sitten puhuttiin alueellisesta yhteistyöstä. Artikla 32-42. Toimijat keskustelivat tärkeimmistä poliittisista, alueellisista kysymyksistä. Ja sitten on alueellisia turvallisuuskoordinaattoreita. Ei vähän sama asia, mutta eri termi. Ja mandaatti annettiin tekniselle jatkotyölle. Direktiivistä oli toiset kolmikotaneuvottelut. Monet asioista liittyivät kuluttajasuojaan, kuluttajan voimaanuttamiseen, esimerkiksi dynaamiset hintasopimukset – vertailuvälineet ja laskutus. Kompromisseja on tehty näissä asioissa. Tietyt asiat saatiin ratkaistua ja kompromisseihin on päästy, mutta tietyt asiat ovat vielä avoinna. Ja neuvottelijat tukivat myöskin väliaikaisia sopimuksia, joita on saatu aikaan teknisellä tasolla. Ja hyvin pitkiä keskusteluita käytiin teknisellä tasolla. Ja seuraavaksi direktiivistä ja asetuksesta keskustellaan 18. lokakuuta, eli 10 päivän kuluttua. Sitten kohta 21. Riskeihin varautuminen sähköalalla. Esittelijän Zanonato. Eli jos lyhyesti voisitte kertoa nyt, mitä tapahtuu neuvotteluissa. Grazie, Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Meillä on ollut kahdenvälisiä kokouksia puheenjohtajavaltion kanssa ja komission kanssa ennen kuin saimme aikaan ensimmäiset neuvottelut. Ilmapiiri oli hyvä. 25. syyskuuta oli kokous. Ja tiettyjä eroja vielä on neuvoston ja parlamentin välillä, mutta nämä valmistelevat toimet ja sitten delegoidut valtuudet, joita komissiolla on on yksi näistä. Ja sitten suuntaviivat, jotka liittyvät riskien hallintaan ja tietoa esimerkiksi korvauksista. Ja sitten kansallisten suunnitelmien etukäteistarkastus. No ihan nopeasti. Liitteessä yksi on väline, jolla voidaan taata homogeenisyys eri suunnitelmien välillä. Ja sitten täytyy ottaa huomioon se, että neuvosto haluaa jättää jäsenvaltioille vapaat määrät, mitä tulee näiden suunnitelmien rakenteeseen. Ja sitten komission toimintavaltuudet, artiklat 10-19. Eli tätä kohtaa liitteestä yksi ei tarvitse muuttaa. Komissio itsekin totesin tämän ensimmäisissä neuvotteluissa. Sitten meidän täytyy muistaa solidaarisuus jäsenvaltioiden välillä. Tärkeä osa tätä tekstiä ei kuitenkaan vielä viittaa mihinkään ratkaisuihin, erityisesti korvausten alalta. Euroopassa on hyvinlaisia korvausjärjestelmiä, niitä pitää selvittää, ja parlamentti on ehdottanut suuntavivoja tähän kysymykseen. Ja ASER-komission kanssa voisi määritellä näitä kysymyksiä, ja vastata näihin vaatimuksiin. Neuvosto on kuitenkin haluton. Se puhuu liiallisesta byrokratiasta. Mutta tällä tavalla voitaisiin auttaa jäsenvaltioita hyötymään eri korvauksista. No sitten kansalliset suunnitelmat. Neuvosto ei anna komissiolle mitään toimintavaltaa näiden suunnitelmien osalta. Ja kaikki tarkistusvälineet, joita saamme käyttöömme, ovat tarpeen, jos haluamme varmistaa, että nämä suunnitelmat ovat keskenään yhteensopivia ja johdonmukaisia. Ja tällä tavalla noudatetaan myöskin jäsenvaltioiden välisen yhteistyön periaatetta, erityisesti ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa. komissio voi laatia lausuntoja siitä, miten suunnitelmat vastaavat yleisiä asetuksen tavoitteita ja EUn energialainsäädäntöä. Ensimmäisessä kokouksessa tehtiin teknistä työtä. Meidän täytyy ottaa huomioon, että parlamentti haluaa alhaisempia arvoja kuin neuvosto. Ja meidän täytyy saada mukaan myöskin alan toimijoita. Uskomme, että nämä asiat saadaan hoidettua ja sitten teknistä työtä tehdään näinä päivinä. Ja seuraava kokous on sitten 23. lokakuuta Strasbourgissa. Ja toivottavasti kaikki asiat saadaan päätökseen. Ja haluaisin vielä kerran kiittää puheenjohtajaa. Kiitos sitten Langen. Halusin esittää tällaisen yleisluontoisen kommentin, mutta vasta seuraavan kertomuksen kuultuamme. Um, Selvä. Eli Morten Helveg Petersen, Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto. Eli voisiko käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. So the, uh, is a Kiitoksia. Niin, Kolmikantaneuvottelut ovat käynnissä. Ensimmäinen kolmikantaneuvottelu oli 26.9. Edistyssä saadaan aikaiseksi, mutta selkeästi on paljon tehtävääkin. Ensimmäisessä kolmikantaneuvottelussa oli paljon erilaisia teknisiä kysymyksiä ja toivottavasti saamme sitten paljon edistystä aikaiseksi 20. 30. pidettävässä kolmikantaneuvottelussa. Ja kuten juuri kuulimme täällä Potocnikin esityksestä, kyseessä on erittäin tärkeä kysymys, jonka avulla voidaan edelleen kannustaa rajoyrittävyyden toimintaan. Sehän on viraston ytimessä, siksi me tarvitsemmekin tällaisen vahvan viraston, joka tarjoaa meille tätä, jotta voidaan päästä niihin hyötyihin, joita tässä on tarjolla. Tärkeää työtä, siis tärkeää työtä tehtävänä. Meidän täytyy tehdä työtä tässä talossa yli puolueen rajojen ja luonnollisesti myös neuvoston kanssa. Hyvin paljon teknisen kysymyksiä ja toivottavasti saamme aikaiseksi paljon edistystä sitten ennen toista kolmikanta neuvottelua 23.10. puheenjohtaja. Kiitoksia edustaja Langen seuraavana. Haluaisin kiittää kollegaa, joka puhuu tästä ASER-asiasta. Minä puhuisin nyt yleisemmällä tasolla eh, talousvaliokunnan ja tietenkin teollisuusvaliokunnan kolmikantaneuvotteluista. Olen yli 24 vuotta ollut Euroopan parlamentin jäsen ja olen joutunut toteamaan, että eh, jäsenten eh, painoarvo vähenee yhä enemmän ja on vain riippuvainen heidän ryhmiensä koosta. Aserissa tämä esimerkki on mielestäni erityisen näkyvä, eikä tässä tämä liity mitenkään nyt esittelijämme, ei, ei suinkaan. Mutta kun käydään neuvosto ja parlamentin välillä neuvotteluja oikeastaan riittäisi, jos selvitettäisiin todelliset poliittiset kysymykset eri toimet hallinnossa kuitenkin ovat johtaneet siihen, että tästä on tullut tällaista kirjainleikkiä pitkiä eh, yksittäisten sanojen tarkasteluja. Eh, asiat, jotka voitaisiin hoitaa ennalta ihan hyvin, nämä tekniset yksityiskohdat. Me haluaisimme keskittyä poliittisiin asioihin. Tämä liittyy tähän yksityiskohtaiseen suunnitteluun ja Aser on tästä hyvä esimerkki. Pari-kolme kriittistä kysymystä, ne voitaisiin hyvin selvittää kahdessa kokouksessa. Nyt on kuitenkin neljä trilogia, neljä varjoesittelijäkokousta, neljä teknistä trilogiaa ja neljä, neljä valmistelukokousta teknisiä trilogeja varten. 26.9. aloitettiin pidettiin ja 25.9. oli myös yksi kokous. Yhteensä kokouksia 18, 14 näistä edelleen pitämättä ja riippumatta, ihan riippumatta siitä, miten keskustelu etenee ja tälle on monia syitä. Ensimmäinen syy on se, että sihteeristöissä yksi työntekijä on vastuussa yhdestä lainsäädäntöasiasta ja tämän sihteeristön edustajan täytyy sitten osoittaa tehneensä jotain. Minun mielestäni tässä kyllä jäsenten aikaa käytetään väärin ja tämä on liiallista byrokratiaa. Tämä liittyy paitsi aserin myös esimerkiksi Emerin ihan yhtä lailla. Ja toinen ongelma on sitten se, että neuvosto neuvostolla on yhä vähemmän ää, äh, asiantuntevia poliitikkoja, eli siis on kyllä asiantuntijoita, mutta heillä ei ole poliittista päätösvaltaa, ja jos neuvosto ei äh, ole edustettuna ministerien, valtiosihteerien tai suurlähettiläiden kautta, niin sitten ei päästä ikinä puusta pitkään. Eli kun henkilöt, jotka ovat hyvin, hyvin äh, asiantuntevia, mutta jotka eivät ole poliittisia vastuunkantajia, niin he sanovat aina, että meidän täytyy kysyä, meidän täytyy kysyä ministeriltä, meidän täytyy kysyä neuvosto. Ei parlamentin kanssa näin voi neuvotella. Ja kolmanneksi, nyt olemme ikään kuin tottuneet eh, siihen, että ei ensin lyödäkään lukkoon parlamentin kantaa ja sitten lähdetään neuvotteluihin. Ei, vaan nyt sitten eh, mennäänkin eh, valiokunta äänestyksen pohjalta. Ja suurimman poliittisen ryhmän edustajana sanon, että mielestäni ei ole oikein, että kahdeksan hengen varjokokouksessa lyödään lukkoon parlamentin kanta, siis ennen valiokuntaäänestystä. Tässä myös suurimman poliittisen ryhmän painoarvo vesittyy kun vaan pyritään nopeasti kompromisseihin. Tämä ei liity tämän asian esittelijään millään tavalla. Mielestäni tämä on yleinen puute, ongelma, joka on ratkaistava korjattava. Sanonpa vain, että tässä neuvotteluvaiheessa neuvosto lähettää vain jotain arvioijia, asiantuntijoita, mutta ei tee mitään päätöksiä. Ja myös jotkut komission virkamiehet toimivat ikään kuin parlamentti ja neuvosto olisivat vain jotain komission liikuttelevia osia. Ei, ei. Tämän puheenvuoron halusin käyttää tänään täällä puheenjohtaja. Te olette puheenjohtaja, olette ollut myös parlamentin puhemies ja näin ollen te olette jämäkkä johtaja ja toivon, että otatte huomioon nämä seikat. Kiitoksia. Otamme nämä kommentit tietysti huomioon, koska ne olivat hyvin vakavia ja yleisluontoisia. Minä en kyllä tässä näe mitään suurta ongelmaa. Meillä on paljon asioita käsiteltävänä ja teollisuusvaliokunnassa esimerkiksi on käynnissä 17 neuvottelua, eli on vaikea käsitellä kaikkia näitä asioita, kun ajatellaan sihteeristöä ja avustajia ja muita. Mutta meidän täytyy suhtautua tähän vakavasti. No minä en tässä näe niin suuria ongelmia kuin te, mutta voin taata, että pohdin asiaa ja myöskin yksilöllisesti voimme sitten katsoa tärkeitä kohtia, koska haluan ottaa ne huomioon. Ehkä kollegoillamme on jotain lisättävää. Morten? Ei, mutta minusta kommenttinne ovat toki asianmukaisia. Minulla ei ole Langenin kokemuksia, että voisin määritellä tai päätellä, että meillä on tilanne oli aiemmin, mutta voin vakuuttaa kaikille sen, että pyrimme viedä, viemään asiaa eteenpäin mahdollisimman nopeasti, kun otetaan huomioon nämä eri mandaatit, joita täytyy viedä päätökseen. Ja aikataulutkin käsittääkseni on tämän mukaisesti suunniteltu yhteistyössä neuvoston kanssa. Kukaan siis ei enää halua ainakaan minä, missään tapauksessa viivyttää näitä neuvotteluja, aivan päinvastoin meidän tulisi kyetä viemään ne päätöksen mahdollisimman nopeasti. Eli näin pitää pyrkiä juuri näitä linjoja seurailemaan. Uh, well, yes, yes, we, we can discuss the... Niin, voidaan tietysti keskustella tästä myöhemmin. Niin, niin kollega vielä. Pyytäisin äh, nyt, että äh, koordinaattorien äh, kokouksessa tämä keskustelu käytäisiin yleisellä tasolla. Se on, se on hyvin räikeä nyt Toissa lainsäädäntökaudella esimerkiksi koimme sen, että Dijsselbloem Alankomaiden valtiovarainministeri hyväksyi virkamiesten tahdonvastaisesti poliittisen sopimukseen ja toinen asia oli sitten teollisuus- ja ympäristövaliokuntien yhteispeli. Ranskan tuollainen ympäristöministeri Bolo sanoi, että minä hoidan tämän mutta jos tällaiset kakkostason ei-poliittista vastuuta kantavat henkilöt ovat neuvotteluissa, niin me voimme neuvotella itsemme kuoliaksi eikä saada mitään silti aikaiseksi. Eli kyllä parlamentin täytyy huolehtia siitä, että neuvosto lähettää henkilöt, jotka eivät huku teknisiin yksityiskohtiin, vaan voivat tehdä poliittisia päätöksiä. Ja tätä vaadin myös sihteeristöltä. Maybe we do not... Niin, me emme ehkä nyt näe niin suuria ongelmia kuin te, mutta panemme merkille nämä huomiot. Tiedän, että kaikissa neuvotteluissa monia asioita sovitaan teknisellä tasolla, joskus aivan valtava määrä. Ja kuten Morten sanoi, niin hyvin monia asioita käsiteltiin teknisesti. Mutta haluaisin ymmärtää teidän kantanne meidän täytyy ottaa huomioon näitä kommentteja ja miettiä niitä. Kiitos Werner. Sitten pari minuutin kuluttua aloitamme yhteisen valiokuntakokouksen liikennevaliokunnan kanssa. Jatkamme kohta.